Colleagues, please. No niin, kollegat, ehdottaisin, että käynnistämme kokouksen. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Voidaanko esityslista katsoa hyväksytyksi? Hyvä. Meidän on hyväksyttävä myöskin 12. maaliskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja. Ei näytä olevan huomiota siihen. Eli voimme mennä eteenpäin saman tien siirtyä käsittelemään Poman Fernandesin äh, mietintöön tehtyjä tarkistuksia. Eli varsin tärkeä asian käsittely on tässä käynnistymässä. Kaiken kaikkien tarkistuksen esitetty 1396 kappaletta, melkoinen luku, mutta ei mikään ihme, kun näinkin tärkeästä aiheesta on kyse. Ja omalta osaltani toteaisin, että vaikkakin näissä tarkistuksissa on eroja, niin kuin aina on, niin en tiedä, onko tässä kuitenkin lähentymispyrkimyksiä ollut, e, jotta olisi mahdollista saada aikaan tehokas suunnitelma, sellainen, joka todellakin mahdollistaa lisäinvestoinnit ja toisaalta myöskin on demokraattinen. Eli uskoisin, että meillä on tässä hyvä pohja käytäville keskusteluille ja näin pyrimme valmistelemaan noin kuukauden päästä pidettävää äänestystä. Ja 54 artiklan mukainen menettely on tietysti varsin kunnianhimoista, mutta uskoisin, että esittelijä tämänpäiväisen keskustelun pohjalta asiassa onnistuu. Ja näin on mahdollista saada aikaan hyvä teksti, jonka pohjalta voidaan sitten mennä neuvotteluihin neuvoston kanssa. Sen haluatko lisätä jotain? Ole hyvä. Kalite. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää esittelijöiden tekemiä ehdotuksia. Ne ovat laadukkaita. On hienoa, että kaikki ovat tässä todellakin tämän suuren tarkoitusmäärän esittäneet, 1396, niitä on kaiken kaikkiaan. Me olemme olleet todellakin liikkeellä tämän hankkeen suhteen ja meidän on saatava aikaiseksi hyvät kompromissit, jotta voidaan saada laadukas teksti aikaiseksi ja näin meillä on vähässä ajassa saatava tämä mahdollisuus lisää investointiin Euroopassa ja tämä edesauttaa on varmasti myös työpaikkojen luomista. Ja Roberto, voit jatkaa. Kiitos. Unas ensimmäisenä vai miten haluatte? Mas Fernandes, ole hyvä. Kiitoksia, <clears throat> cumprimentar. Kiitoksia. Meus queria cumprimentar kiittämässä esittelijä Bulmania hänen tekemästään työstä. Haluaisin kiittää myös kaikkia varjoesittelijöitä. 2700 tarkistusta tuli, ei pidä unohtaa myöskään niitä tarkistuksia, jotka tulivat tuolta muista valikunnista. Todella tässä on vahvasti parlamentin jäsenet olleet mukana asian käsittelyssä. Se heijastelee, kuinka tärkeä asia on. Tämä rahasto on todella tärkeä Euroopan investointien kannalta, jotta voitaisiin vähentää byrokratiaa ja re- reaktivoida sisämarkkinoita ja tukea PK-yrityksiä. Näin voitaisiin myös lisätä työllisyyttä ja kasvua. Ja tähän tarvitaan parlamenttinen toimintaa. Tämän strategisten investointien rahaston kautta olisi myös hyödynnettävä rakennerahasto, joista jäsenvaltiot hyötyvät. Tehän tiedät, että myös EKPllä on keskeinen rooli tässä asiassa. Nämä tarkistukset sellaisena, kun ne, olemme, ne ovat täällä, ne seuraavat, seuraavat kyllä yhteistä linjaa Meillä on tässä suunnitelma ja haluamme, että heinäkuussa rahasto olisi valmis. Vaikka aikaa ei olekaan ollut paljon, niin on sanottava, että olemme kyllä keskustelleet tästä kunnolla niin, että olemme voineet käydä laadukasta keskustelua. Myös tarkistukset ovat laadukkaita ja olemme seuranneet yhteistä suuntaa. Meillä on pieniä eroja keskuudessamme ja nyt meidän on ryhdyttävä hieman kompromisseja, joiden kautta ei voida kyseenalaistaa lainsäädännöllisen tekstin johdonmukaisuutta, eli tämän asetuksen johdonmukaisuutta. Me todellakin pyrimme nyt siihen, että meillä olisi johdonmukainen asetus, jonka kautta tämä menettely onnistuisi. Kaikki, kaikki rahoitukseen liittyvät tarkistukset pyrkivät samaan tavoitteeseen, eli siihen, että vähennettäisiin tämän suunnitelman vaikutuksia Horisontti 2020 ohjelmaan. Tulkkausongelmia Saksan kanavalla taitaa olla. Niin, täällä taisi olla pieni ongelma. Niin, sanoin tässä, että todella rahoitus niin, mahtaako tulkkaus toimia? Eiköhän se toimi. Niin, rahoituksessa on todella tällainen yhteinen punainen lanka, jonka kautta pyritään mahdollisimman paljon vähentämään vaikutuksia Horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa-välineisiin. Haluamme, että tämän ehdotuksen kautta saadaan aikaan joustavuutta takuurahaston käyttöön ja erityisesti haluamme sitä, että takuurahasto olisi sellainen, jossa, jo, jo, johon ei enää esitettäisi lisäehtoja. Kukaan ei kyseenalaista näitä 16 miljardia euroa. Toki voin puhua ranskaakin, jos se auttaisi. No, yritänpä vielä kerran. Niin todella. Täällä on yhteinen rahoitus tarkastusta pyrkimys niin, että vähennetään vaikutuksia verkkojen Eurooppa-välineeseen ja horisontti 2020 välineeseen. Me haluamme lisää joustavuutta, kyseenalaistamatta uskottavuutta. Haluamme vahvistaa tätä. Kukaan ei ole kyseenalaistanut näitä 16 miljardia, jotka ovat takkuuna. Me haluaisimme lisätä tähän sen, että nämä, nämä 16 miljardia

Also, äh, äh, Also die Übersetzung ist tässä on nyt hankaluuksia tämän tulkkauksen kanssa. Koko ajan tulkkaus keskeytyy. Jos meille sanotaan, e, että meidän pitää täällä turhat pölinät lopettaa, nyt on kyllä samantyyppisiä ongelmia taitaa olla tulkkauskopissa sorry, I'm not the condition to judge the quality of the... En nyt voi lähteä tässä äh, arvostelemaan äh, Saksan tulkkauksen laatua. Tulkkauskulma kuitenkin on järjestetty ja uskoisin, että äh, jos annatte rauhan, niin tulkitkin voivat rauhassa töitä jatkaa. No jatkan portugaliksi ja yritän saada puheenvuoroni puhuttua loppuun asti. Sanoin siis, että haluamme uskottavan rahaston. Tämä on ehto menestykselle. Haluamme, että tämä rahasto olisi mahdollisimman uskottava. Ja sen on, näiden takeiden on oltava ehdottomia ja peruuttamattomia. Kukaan ei voi kyseenalaistaa näitä, kuuden, näitä 16 miljardin takuita. Lisäksi haluamme vähentää vaikutukset verkkojen Eurooppa-välineeseen. Ja tätä varten Olemme tehneet ehdotuksia, jotka koskevat tämän rahaston vuosittaisia ylijäämiä. Ja haluaisimme, että nämä ylijäämät palautettaisiin niihin budjettikohtiin, jotka ovat eniten tästä kärsineet. Emme voi myöskään sulkea pois vahvaa kompromissia tässä asiassa sekä neuvoston että komission kanssa. Sitten kun tar- tarkastellaan uudelleen monivuotista rahoituskehystä 2016. Kun tämä uudelleentarkastelu tehdään, meillä pitää olla vahva sitoumus, jonka kautta ne ohjelmat ja budjettikohdat, joita on hyödynnetty tämän rahaston perustamiseksi, voisivat sitten hyötyä pala- tuossa vuoden 2016 uudelleen tarkastelussa palautuksista. Haluamme, että 2016 uudelleen tarkastelussa paikattaisiin niitä budjettikohtia, joista, joista on näitä takuita nyt rakennettu. Rahoituksen perustamiseksi on tehty toinenkin ehdotus, nimittäin se, että ensimmäisen vuosien aikana ei olisi mitään tappiomahdollisuutta. Toisin sanoen, että 16 miljardista takuvarasta voitaisiin, että sitä voitaisiin rakentaa pidemmällä aikavälillä. Me ehdotamme, että takuuvarasta voitaisiin rakentaa myös seuraavan monivuotisen rahoituspuitteiston aikana, koska tulevina vuosina sitä ei kokonaisuudessaan tule tarvitsemaan. Tämä olisi hyvä ehdotus. Näin voitaisiin saavuttaa tavoite, jonka mukaan ei vähennettäisi tuota, verkkojen Eurooppa ja horisontti 2020 välineiden budjetteja. Sitten näistä muista asioista, erityisesti koskien rahoituksen hallintoa, hankevalintaa ja tämän johtokunnan kokoonpanoa meillä on tästä ehdotus, mutta on tärkeää, että mitään poliittista interferenssiä tässä ei olisi. Olemme tehneet tarkistuksen, jonka myötä pyrimme siihen, että johtokunnassa eivät olisi jäsenvaltiot läsnä, jotta se ei politisoituisi. Meillä on myös useita tarkistuksia delegoidusta säädöksistä ja meidän on muistettava, että ne ovat tärkeitä parlamentille, mutta ei voi olla niin, että niiden kautta keskustelu avataan aina vain uudelleen. Meidän on kaikkien pohdittava tätä asiaa samoin kuin hankevalintakysymystä. Minun mielestäni sen ei pitäisi olla monimutkainen, vaan yksinkertainen prosessi. Jos otamme mukaan paljon kriteerejä tähän hankevalintaan, jos sanomme, että pitäisi esimerkiksi, niistä pitäisi saada paljon lisäarvoa työllisyyteen ja, ja hankkeen laadun osalta, niin sitten suljemme pois hankkeita, jotka voivat olla merkittäviä. Kaikkein tärkeintä tässä kohdassa on tämä täydentävyys periaate niin, että meillä olisi osallistava kestävä kasvu mahdollisena ja joka, että meillä olisi hankkeita, jotka teknisesti ja taloudellisesti selviäisivät. Olen varma, että olemme menemme hyvään suuntaan ja että saamme uskottavan rahaston. Toivon, että työt saadaan valmiiksi heinäkuuhun mennessä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että emme voi nyt avata uudelleen monivuotista rahoituskehystä. Sitä ei voida koko ajan availla. Eurooppa edellyttää tällaista toimintaa. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Tämä on vaikea työ, mutta uskon, että onnistumme tässä kyllä. Haluaisin myös kiittää edustaja Bulmania, joka on tehnyt kanssani työtä tässä asiassa. Now the... Kiitokset herra Fernandes. Ja sitten Udo Bulman, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja. Mitä tulee yhteisen valiokuntatyöskentelyymme, Samuel, on ihan oikeassa, kun viittaa vuoteen 2010, koska esittelijät ja muiden valiokuntien esittelijät kuuluvat tähän myöskin. Eli jos kaiken kaikkiaan näitä on noin 2000, niin kyllä tämä ilman muuta on osoitus kiinnostuksesta aiheeseen ja on syytä kiittää kaikkia kollegoita – tästä. Ja tämä on niin tärkeä asia, että hyvä, että näin on. Todellakin tässä demokraattisia rakenteita ollaan muuttamassa ja parantamassa ja myöskin tämä liittyy meidän tapaamme toimia talossa. Ja näin nämä paineet ovat kohonneet näinkin korkeiksi. Ja näin on käynyt ensinnäkin siksi, että halutaan saada aikaan hyvä lopputulos, hyvä laatuinen lopputulos ja toisaalta pitää kiinni myöskin siitä aikataulupuitteistossa, johon Jose Manuelkin viittasi. Ehkä tähän kärkeen eräs yleishuomio. Näihin tavoitteisiin voidaan päästä, jos tämä hyvä kompromissihenki tulee jatkossakin säilymään. Nythän ryhmärajojen ja valiokuntarajojen eh, yli on eh, havaittavissa tällaista yhteistyöhenkeä ja se on hyvä. Työpaineet ovat ilman muuta kovat. Eh, avustavien toimistojen yhteydessä myöskin kollegoilla on kovat työpaineet mutta on muistettava, että kaikki ne tahot ja avustajat, joita emme välttämättä päivittäin tapaa, ovat tärkeässä roolissa. Kääntäjät ovat tärkeässä roolissa myöskin ja toisaalta ilman muuta myös tulkkeen rooli on tärkeä. Painet ovat meillä kaikilla varsin kovat ja niinpä haluaisin tässä vaiheessa kiittää kaikkia tulkkikoppejakin hyvästä pitkäaikaisesta työstä ja Venä Langen varmasti voi yhtyä näihin kiitoksen sanoihini. Mutta nyt sitten ehdotan, että siirrymme tarkastelemaan itse sisältöpuolen kysymyksiä. ja lähden käymään näitä argumentteja ja rakenneelementtejä tässä hieman läpi. Yksi tärkeä aihealue, josta tässä keskustellaan, liittyy siihen, miten neuvottelut, miten sopimus ja komission välillä tullaan saamaan aikaan. Kun katsotaan kollegojen esittämiä tarkistusehdotuksia, niin tekisin sen johtopäätöksen, että pitkälti kuitenkin esittelijän valitsemaa peruslinjaa tuetaan, vaikka jotkut toivovat ehkä hieman kunnianhimoisempaa lähestymistapaa ja tuovat tämän sitten esiin, toteavat, että esille tulisi tarjota oma oikeushenkilöys. Ehdotus on tarkastelemisen arvoinen, sillä varsinkin kun tulevaisuutta ajatellaan, niin siitä saattaa, saattaisi olla suuri hyötykin. En tiedä, onnistutaanko tässä jo näin lyhyessä aikataulussa, mutta kuitenkin tästä aiheesta kannattaa keskustelua käydä eh, varjo esittelyiden keskuudessa. Ehdotus on tärkeä. EKP-ryhmähän eh, e sen alun perin esitti. Ja varsin laajaa tukea tämä ehdotus sitten taakseen sai myöskin, mitä tulee tällaisen eh, apuneuvoston, jossa mukana olevat pankit ja välittävät tahot, jotka takuurahaston puitteissa toimivat. Näin saadaan hyvin läheiseen yhteistyöhön. Se on tärkeää, kun ajatellaan käytännön toimintaa. Ja tätäkin ehdotusta on laajasti tuettu. Ja sitten kysymys liittyen siihen, miten voimme taata sen, että eh, tämä rahasto saa myöskin riittävän volyymin, laajuuden Usein pahoitellaan sitä, että jäsenmaat eivät tähän mennessä vielä ole osoittaneet valmiutta sijoittaa tähän rahastoon. Tietysti tätä tilannetta voisi toivoa muutettavan ja se voidaan ilmaista mietinnössä, mutta jo tässä vaiheessa erilaiset kansalliset tukipankit ovat kuitenkin osoittaneet olevansa valmiita tulemaan mukaan. Ja tämän tyyppinen yhteistyö Euroopan päätöksentekijöiden, ensinnäkin esirin ja viranomaisen koko tämän rakennelman välillä ja toisaalta sitten tämän suhde paikallisiin ja kansallisiin tukeviin tahoihin. Tämä on erittäin tärkeää hoitaa kunnolla. Ja tässä myöskin voidaan havaita, että liberaalien esittämät tarkistukset menevät pitkälti samaan suuntaan. Mon esiin toi sen, että emme saa myöskään alueita tässä yhteydessä unohtaa. Niidenkin merkitys on ymmärrettävä. Jos halutaan saada aikaan sellainen järjestely, joka PK-yrityksiä tai infrastruktuuripuutteita tukisi ja toivon, että tässä todellakin saadaan mahdollisimman laaja enemmistö tämän lähestymistavan taakse. Ja sitten kysymys liittyen tämän uuden rakennuksen arkkitehtuuriin. Johtokunta, investointikomitea, rakenteellisesti miltä niiden tulisi näyttää. Tässä kollegoilla on hieman toisistaan poikkeavia näkemyksiä sen suhteen, mihin suuntaan kannattaisi mennä EKVltä esiteltä ähm, tulisi saada tukea. Ja sitten QE vihreät ovat myöskin ähm, tukeneet sellaista lähestymistapaa, että johtokuntaa olisi syytä vahvistaa. Mutta FDD sitten ja EC ja Sanda erityisesti äh, toivoisivat, että johtokunta jäisi tämän arkkitehtuurin ulkopuolelle, sitä luovuttaisiin, koska eh, rakenne on jo eh, muutoinkin riittävän hyvä. No tästä on keskusteltava tietysti kumpikin ei käy, emme voi samanaikaisesti eh, johtokuntaa sekä vahvistaa kuin, ja myös jättää kokonaisrakenteista pois. Eli tästä on keskustelua käytävä. Uskoisin, että siitä ei kuitenkaan voida luopua, koska osakkeenomistajat tällöin kokoontuvat ja se poliittinen vastuu, jonka olemme heille eteenpäin vieneet, sitten näin toteutetaan myöskin. Ja tässä nimenomaan Euroopan investointipankin rooli tulee muistaa. Sitten kysymys siitä, miten avoin tämä rahasto on kolmansille osapuolille, miten olisi syytä kehittää sitä jatkossa. E, mitkä tahot voivat myöntää varoja käyttöön, millä tahoilla voi olla yhteispäätösoikeuksia erilaisia investointimenettelyistä ja suuntauksista ja investointiprofiilista. Täällä monet ovat epäilyksensä ilmaiset sen suhteen, että jos yksityispääoma tulee mukaan, varsinkin EUn ulkopuolelta, niin saattaa syntyä myöskin tiettyjä peruspiirteiden muutoksia tälle rahastolle. EPP mm, totesi, että olisi syytä eh, tehdä tietty rajanveto niiden suhteen, eh, jotka toteavat, että ovat valmiit antamaan varoja käyttöön, mutta kuitenkaan ei voida ajatella, että eh, automaattisesti näillä tahoilla olisi mahdollisuus vaikuttaa eh, poliittisiin linjauksiin, eh, joihin rahasto päätyy. Tämä ehdotus tuntuu järkevältä ja kannattaa ehkä huomioida. Sitten investointikomitea Siihen liittyen on myöskin vielä varsin erilaisia näkemyksiä sen suhteen, miltä sen tulisi näyttää. Monet ovat todenneet, että riippumattomuus on tärkeä seikka. Rouva Kreesla on esittänyt tähän liittyen muutostarkistuksen myöskin ja e, e, julkiset intressit tulisi tässä yhteydessä myöskin huomioida ja tilinpitovelvollisuus myöskin. Mm, itse voi näihin näkemyksiin yhtyä. Ja sitten vihreät kollegat ja EPPn jotkut kollegat ovat todenneet ja myös ST tuonut esiin sen, että äh, varsin laajat alueet tulee saada katettuiksi, kun puhutaan asiantuntijoiden käytöstä. Ja tämä tuntuu järkevältä ehdotukselta. Miten sitten tämä investointikomitea perustetaan ja miltä sitten eh, sen johto näyttää eh, johtajan ja varajohtajan osalta. Tähän on vielä näkemyseroja olemassa mutta eh, selvästi esiin on tuotu se näkemys, että on erittäin tärkeää, että tässä Euroopan parlamenttia ei ohiteta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi investointisuuntaviivoja laaditaan tai mietitään eh, kokoonpanokysymyksiä. Eli on tärkeää, että Euroopan parlamentin näitä tällöin myöskin kuullaan. Näin taataan se, että eh, Euroopan budjettivarat todellakin hyödynnetään mahdollisimman hyvin, mutta vielä on auki se, miten tekniset yksityiskohdat tältä osin on tarkoitus hoitaa. Ja tämä sama pätee myöskin siihen, miten jatkossa tämä rahasto aiotaan hoitaa onko tarkoitus, että jossain tietyssä vaiheessa voidaan ajatella rahaston jatkokehittämistä vai onko ajateltu pikemminkin, että se eh, luonnollisesti päättää toimintansa jossain vaiheessa. No, tämä on kuitenkin asia, jota esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua on tarkasteltava lähemmin, eikä voida sanoa, että ihan ehdottomasti on syytä, että toimia siten, että rahasto lopettaa olemassaolonsa varsinkaan, jos se on tuonut, jos siitä on saatu hyviä kokemuksia ja se on saanut aikaan hyviä tuloksia. Kiitos. Kiitokset esittelijöille ja nyt sitten käännyn varjoesittelijöiden puoleen. Herra Karas ensimmäisenä, olkaa hyvä. Herran Hyvät naiset ja herrat, varmaankaan jo sanottua ei tässä varjoesittelyyn tarvitse toistaa. Tärkeää on, että keskustelu jatkuu niissä kysymyksissä, joissa parannettavan varaa vielä on. Voin näin ollen yhtyä siihen, mitä molemmat esittelijät puheenvuoroissaan jo esiin toivat myöskin analyysiin liittyen. Meillä on nyt olemassa hyvä pohja jatkotöille. Ja kolme huomiota haluaisin esittää. Kun lehtiä lukee, niin huomaa, että tarkistusehdotusten suurta lukumäärää tulkitaan siten ikään kuin se tarkoittaisi sitä, että parlamentti haluaa jotenkin blokata takuu etenemisen. mutta kun tutustuu mietintöluonnokseen ja tarkistusehdotukseen, niin itse ainakin olen varsin vakuuttunut siitä, että eh, täällä parlamentissa selvä enemmistö haluaa, että rahastoaikaan saadaan ja haluaa myöskin, että voidaan pitää kiinni esitetystä aikataulusta ja toivoo ilman muuta, että on sitä ponnistella vielä eh, parannusten eteen kolmen tärkeän asian osalta, eli mistä saadaan rahoitus, sitten hallinnointikysymykset ja toisaalta sitten rahaston toimintakykyisyys, jotta mikään EV Plus takurahasto ei tule olemaan kyseessä, vaan todellinen eurooppalainen investointirahasto, joka tulevaisuuden hankkeita rahoittaa, jotta työpaikkoja ja kasvua voidaan saada aikaan. Ja todellakin siitä tulee tällainen globaali toimija investointikentässä. Tähän ilman muuta pyritään. Ja tätä varten tarvitaan demokraattista prosessia. Mutta totean vielä, että tarkistusehdotukset, jotka jollain tavoin haittaisivat tämän suuntaista kehitystä tai estäisivät sitä, eivät saa meiltä tukea. Ja oman ryhmämme esittämät tarkistusehdotus lähtevät liikkeelle, tai niitä arvioidaan kahden pääperiaatteen pohjalta. Ensinnäkin, onko nyt taattu se, että varat todellakin saadaan rahaston käyttöön peruuttamattomasti, kyllä vai ei? Sillä jos tämä eh, ehdottomuuden ja peruuttamattomuuden periaate ei toteudu, ei voida saada varmuutta investoinneille ja tällöin yksityisten sijoittajien tarpeelle mukaanolo vaarantuu. Takurahasto ja sen tavoitteet nimenomaan e, e, elävät vain siltä pohjalta, että julkiset investoinnit ja yksityinen osallistuminen saadaan käsikädessä kytköksiin. Ja toinen perusperiaate liittyy siihen, että päätökset tulee tehdä riippumattomasti, mitään poliittisia värityksiä eh, ei saa olla. Sillä muutoin yksityiset sijoitukset ja yksityiset hankkeet, eh, niitä ei välttämättä saada hoidettua. Eikä tämä ole eh, minkäänlainen ristiriita, jos sanotaan riippumaton osallistuminen ja tai päätöksenteko ja parlamentaarinen osallistuminen. Ei siis puututa siihen vaiheeseen, kun hankkeita myönnetään, mutta täällä me haluamme varmistaa sen, että hallinnointi hoituu kunnolla, koska kuitenkin yhteistä talousarviosta varoja asetetaan käyttöön ja hallinnointirakenne ja delegoitujen säädösten kysymys eivät ole mielestämme millään lailla ristiriidassa päätöksenteon riippumattomuuden kanssa. Ja sitten kolmanteen osioon tämä hallinnointiosio ja tuki ja ja talous- teollisuusfoorumien hyödyntäminen ja budjettikysymykset, ei minkälaista liikkumavaraa tarvitaan, jos halutaan päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään. Ja toivon, että tältä pohjalta todellakin yhteistuumin jatkamme tämän asian käsittelyä ja jään ilolla odottelemaan tätä tulevaa hyvää yhteistyötä. Thank you. Now... Kiitoksia. Sitten budjettivaliokunnan varjostettelija äh, Eider. Kiitos puheenjohtaja. Emme lähde toistamaan sitä, mitä täällä esittelijät ovat jo sanoneet, sillä me olemme jo monta kertaa keskustelleet ja olemme aika pitkälle samaa mieltä heidän kanssaan. Mutta tässä yhteydessä voisimme antaa ehkä viestiä myös ulospäin, sillä minä, edustaja Karasin lailla, olen lukenut sellaisia tulkintoja, että tämä parlamentti haluaa estää tämän rahaston edistymisen koska olemme estäneet näin paljon tarkistuksia, mutta päinvastoin meillä on 2000 tarkistusta siksi, että parlamentti todella haluaa, että rahasto onnistuu, mutta Euroopan näkökulmasta ja budjettivaliokunnan näkökulmasta tässä on paljon parantamisen varaa. Rahasto voidaan parantaa myös sen tehokkuutta ja sen vaikutusta sekä sen täydentävyyden osalta että myös siltä kannalta, miten se vaikuttaa Euroopan unionin budjettiin. Eli budjettivaliokunnassa sosiaalidemokraattinen ryhmä on nimenomaan ollut sitä mieltä, että pitäisi eh, tehdä mahdollisimman pieneksi tämän rahaston budjettivaikutus erityisesti horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa-välineeseen. Ja siksi nämä tarkistukset, jotka olemme yhteisymmärryksessä esittäjän kanssa tehneet ja myös ryhmämme sisällä päättäen, me haluamme vähentää budjettivaikutusta, mutta me myöskään halua mm, tässä vaikeuttaa investointisuunnitelmaa. Eli me ainoastaan haluamme parantaa tätä, emme missään nimessä halua suunnitelmaa kyseenalaista tai vaikeuttaa. Se voi toimia ja siitä on varmasti hyötyä Euroopan unionille. Jos katsotaan mm, sosiaalisesti ryhmän näkökulmasta, niin meidän mielestämme ensinnäkin ei ole tarpeellista eikä oikein lähteä etukäteen tekemään päätöksiä siitä, mistä rahat otetaan tämän takurahaston perustamiseen. Meidän mielestä on paljon loogisempaa tehdä töitä vuosi vuodelta niin, että meillä on budjetin toteutumista aina tietoa ja hankkeiden tarpeista. Ja siinä vaiheessa, kun meillä on tieto budjetin mm, sen tilasta, voimme tietää, mistä rahat otetaan ja näin voimme varmistaa mahdollisimman pienen budjettivaikutuksen. Ja hyvä esimerkki siitä, miksi näin kannattaa tehdä, on vuosi 2000 2015. Vuonna 2015 meillä on se onni, että ITER-ohjelman ei tarvita 490 miljoonaa euroa. Siksi tämä rahamäärä voidaan käyttää ja laittaa takurahasta, jos tämä päätös olisi tehty neljä kuukautta sitten. Emme sitten tiedä, että iter rahat olivat käytettävissä ja ne olisi pitänyt löytää jostain muualta ja näin voi käydä joka vuosi ja siksi tässä sanomme, että perustakamme takurahasto, mutta katsotaan sitten joka vuosi, mistä rahat tulevat. Tämä ei missään nimessä eh, aseta vaaraan rahaston toimintaa. Ja sitten toinen seikka, että emme halua alusta alkaen päättää tästä kahdeksan miljardin euron eh, turvapuskurista on ihan hyvä, että meillä on tietty määrä varaa jossain budjettikohdassa, e, koska jos jostain, jossain vaiheessa tarvitsee näitä takorahoja käyttää, niin on hyvä, että jossain on näitä blokattuja rahoja, mutta tämä on ehkä vähän liikaa. Kyseessä on nyt maksuvalmiusille, joka tapauksessa tämä budjetti on yli 16 miljardia. Jos laitetaan e, sinne miljardia, 6 tai 8 miljardia, mikä summa tahansa, joka tapauksessa tässä on taattu 16 miljardia. Euroopan budjetti antaa enemmän takeitakin kuin tämä, ja se antaa esimerkiksi investointipankin ulkoiselle mandaatille eh, takuut, ja meillä on vain 89 prosenttia eh, lukittuja rahoja tähän tarkoitukseen, mutta myös vakausmekanismiin on 60 miljardia takuita, ja kuinka paljon eh, siellä on tätä blokerista rahaa? No ei yhtään. Meillä sen takia on mahdollisuus vähentää eh, takorahastoa ja eh, helpottaa budjettia. Näin alkuvaiheessa tarvitaan vähemmän rahaa ja jos rahaa tarvitaan, niin sitten se on sinne pakko laittaa. Eli me emme missään tapauksessa kyllä eh, vaaranna sen tulevaisuutta. Tässä meidän ryhmämme viesti. Mr. Lunes. Kiitoksia sitten ECR, edustaja Lunes. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin jotkut kollegat tälle sanoivat, en halua tässä toistaa sen, mitä täällä on tänään kuultu. Muutama päivä sitten aikaisemmassa kokouksessakin näin sanoin. Kolme kohtaa. Niin, että kaikille tulee selväksi, mitä ECR ajattelee tärkeimmistä asioista. Ensinnäkin pyrimme väliaikaisiin rahastoon. Haluaisimme, että tämä täsmennettäisiin tekstissä. Meillä on tarkistuksia tähän suuntaan tehtynä. Toinen asia, aivan kuten kaikki kollegat ovat sanoneet aikaisemmin, meidän pitäisi on varmaan sitä, että esirahastoa ei voida suunnata politisoituneeseen suuntaan, mutta kun katson näitä tarkistuksia kollegoilta, niin minusta niissä on aika paljon hyvää. ECR-ryhmälle politisoitumisen välttäminen edellyttää sitä, että meillä on tämä valtiotukitarkastus on todella, haluaisimme todellisen tarkastuksen sitten hallinnoiden rakenne, haluaisimme kumota johtokunnan, mutta samaan aikaan haluaisimme keskittyä siihen, että meillä olisi vahvistettu investointikomitea, jossa on riippumattomia asiantuntijoita. Sama suunta, sama logiikka löytyy useista kollegoiden tarkistuksista. Jos vaikka katson täällä 837 nyvenhaisenin tarkistus, hän puhuu investointikomiteassa, joka, joka toimii täysin riippumattomalla tavalla. Sitten 88 Burkhard Hals, siellä on riippumaton ohjelmavalinta, hankevalinta. Täällä on useita ö, tarkistusryhmiä, jotka menevät samaan suuntaan. Väliaikainen rahasto, ei politisointia. Ja sitten kolmas tärkeä asia, asia on se, että todella haemme talo, taloudellista lisäarvoa jos haluamme yksityisetin sijoittajat mukaan, niin meidän on varmistettava, että se on heille kiinnostava hanke. Mutta sitten täällä on useita tarkistuksia muilta ryhmältä EPPltä, Högmarkilta, joissa puhutaan kaupallisesti elinkelpoista hankkeista ja Balts puhuu elinkelpoisista taloudellisessa mielessä elinkelpoista hankkeista. SND-ryhmä puhuu myös elinkelpoista hankkeista. Tämä on Gualtierin tarkistus. Emmehän me löydä ilman e, e, esir e, takeita näitä yksityisiä sijoituksia tähän liittyy tarkistus 315. Sitten kuten Bulman sanoi, kyllä me löydämme täällä varmasti kompromisseja, mutta on pidettävä selvänä se, että meille politisointi on aivan avaintekijä. Mitään politisoitumista ei voi tässä tapahtua, sen pitää olla aivan ytimessä koko ajan. Sitten lopulta joka kerta kun puhumme esirahastosta, pitäisi toistaa, että tämä ei ole vaihtoehto rakenneuudistuksille ja terveelle julkiselle taloudelle jäsenvaltioissa. On erittäin tärkeää korostaa tätä asiaa joka kerta. Kiitoksia. Thank you, Mr. Runes. Kiitoksia, edustaja Runes. Tarkistuksissani korostin täydentävyyden tarpeellisuutta. Tämä ei ole aivan sama asia kuin se, mistä puhuitte, mutta on hyvä, olen iloinen siitä, että vakuututte tarkistuksesta. Niin sitten edustaja Ashworth. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Muutama alkuhuomio, jos sallitte. Tämä on todellakin kunnianhimoinen hanke. Ja ennen kuin yhtä euroa on vielä maksettu, niin eh, Toivottavaa kuitenkin on, että tämän hankkeen myötä saadaan tukea kasvulle ja varmasti kannattaa laajasti ainakin tukea neuvoston kantaa. Niin kuin täällä todettiin, ESIR-suunnitelma ei kuitenkaan saa vaikuttaa näköisesti MFään. Täällä jotkut kollegat toteavat, että tässä ehkä olisi mahdollisuus MF-rahoitusta voida nostaa myöskin, mutta tämä ei ole tässä pointti. Mutta yksityiskohdathan tässäkin ovat hankalia ja ilman muuta hiontaa tarvitaan ja uskon, että näin tarkistuksista on hyötyä. Mutta huomio, jonka haluaisin vielä esittää, kun halutaan elvyttää EU-taloutta, niin tämä on ikään kuin kolmajalkainen tuoli esiirin eh, kautta ei kuitenkaan ihan helposti työpaikkaa voida luoda, eh, mutta eh, kaikki jää varsin rajalliseksi, jos jäsenmaat eivät tule tehokkain uudistusohjelmuksin myöskin mukaan jäsenmaatasolla. Ne tarkistukset, joita olemme esittäneet, nostavat esiin joitain elementtejä ehdotuksessa. Ja tärkeästi tämä riskielementti on esiin nostettu. Takuurahasto ilman muuta tarvitaan yhdessä niiden kollegoiden kanssa, jotka mainitsivat Horisontti 2020-ohjelman. Olemme sitä mieltä, että tässä on varsin hyviäkin esitettyjä tarkistuksia, joita kannattaa suositella hyväksyttäviksi ja joita kannattaa vielä lähemmin tarkastella. Ja sitten metodia ja jakeluverkostossa tulee tarkastella ja ymmärtää se riittävän hyvin. Ja niin kuin täällä muutkin jo ovat todenneet, on tärkeää, että näitä varsinaisia hankekysymyksiä ei politisoida, mutta on ihan ymmärrettävää ja oikein, että Euroopan parlamentti, joka on yksi vastuun kantajista, myöskin riskialtis, eh, kantaisi oma vastuunsa tai sillä olisi rooli kuitenkin, eh, kun se eh, pyrkii siihen, että näiden varojen käytöstä ja rahaston hoidosta kuitenkin kannetaan kunnollinen vastuu. Kiitoksia sitten Aldesta Tremosa. Grazie, Presidente. Dear colleagues, uh, just... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ihan lyhyt puhe, sillä kaikki olemme kirjoittaneet kirjallisen muoto nämä tarkistukset. Muutama tärkeä ajatus. Ensinnäkin liberaaliryhmällä on päähän pinttymä ja minä olen välin meren liberaali ja meillä on selkeät päämäärät. Meidän pitäisi kaikki olla samaa mieltä siitä, että etusijalle pitäisi asettaa rajat ylittävät hankkeet, kun eurooppalaista investointihankkeesta tai suunnitelmasta puhumme. Ja meidän on pyrittävä saada liikkeelle yksityistä sijoitusta, ja sen takia tarvitsemme sellaisia hankkeita, joilla on Euroopasta lisää arvoa. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden hankkeiden on voitava luoda Eh, taloudellista ja sosiaalista eh, hyvää kasvun ja työpaikkojen muodossa. Ja pitää muistaa, mitä täällä on viimeisen viiden vuoden aikana tehty. Täällä on päätetty neuvoston komission eh, ja parlamentin kesken TEN-E ja TEN-T-hankkeet ja me neuvosto, komissio ja parlamentti olemme yhdessä analysoineet, keskustelleet ja lopulta sitten äänestäneet sellaista hankkeesta, on eurooppalaista lisäarvoa sekä energiaa että liikennealalla. Kyseessä ovat rajat ylittävät hankkeet. Ja jos me emme muistuta siitä, mitä olemme tehneet viiden viimeisen vuoden aikana, jos emme aseta etusijalle näitä hankkeita, investointi suunnitelmassa, niin sitten on sellainen vaara, että joissain jäsenvaltioissa asiat jatkuvat vain entiseen tapaan silloin, kun investoinnista puhutaan. Tämä on minun ajatukseni ryhmän nimissä. Ja kun puhun esimerkiksi kansanpuolueen edustajien kanssa, he sanovat, että ei meidän tarvitse mitään identifioida eikä asettaa mitään etusijalle No, tästä on ehkä hyötyä sellaisille maille, joissa investointihankkeet valitaan kustannushyötyanalyysin pohjalta, mutta tämä on riski niissä maissa, joissa näin ei tehdä. Haluaisin muistuttaa, että kaksi viikkoa sitten äänestimme viime vuoden investointipankkiraportista ja täällä on Espanjan Castor-hankkeen puolesta äänestetty, vaikka siinä on ollut eh, vahinkoa. Tässä oli valtava investointi sille taholle, joka tämän tähän hankkeeseen ryhtyi, mutta se on kuitenkin pitänyt hylätä, koska eh, näiden porasten takia tapahtui maan järjestyksiä Katalonian rannikolla ja näin meidän on tärkeää siis ottaa sellaisia hankkeita, jotka ovat rajat ylittäviä, josta on eurooppalaista lisäarvoa. Minä olen todella intohimoisesti tästä asiasta puhunut ja mm, pakkomielteisesti pitkään, mutta mikään ryhmä, muu ryhmä ei näin sano. Eli hyvää työtä esittelijät. Varmasti voimme jatkaa näin ja vastaa niiden pyyntöihin, jotka haluavat lisää Eurooppaa, siis lisää Eurooppaa, kunhan Eurooppa on siis parempi Eurooppa. Kiitos. Thank you very much. Now I pass the chair. Kiitoksia nyt annan puheenjohtajuuden ystävälle Jean Ahtyille. Merci Roberto. Kiitoksia Roberto. Monsieur Torvalds, je crois, että... La parole... Turvalls on kaiketi pois. Mirjada seuraavana. Kermaagat Kahirlach. Just a few points really from... Muutama huomio Guelta. Ensinnäkin haluan kiittää hyvää työtä tehneitä esittelijöitä, vaikka tehtävä vielä paljon jäljelläkin on. Ja niin kuin täällä on todettu, en käy läpi jo kaikkea sanottua. Tarkastelen hieman eh, budjettivaikutuksia, koska olen itse talousarvovaliokunnan jäsen ja tarkistuksia, jotka liittyvät pk-yrityksiin ja sosiaaliyrityksiin ja osuuskuntiin ovat tärkeitä. PK-yritykset ja erityisesti sosiaaliset yritykset ja osuuskunnat, etteivät ne jää sivurooliin tässä. Eli meidän kannattaa tähän kiinnittää huomiota, pitää huoli siitä, että investoinnit suunnataan oikein. Tutkimus ja innovointi. On selvää, että näistä tulee talouden elpymiselle tärkeä moottori ja Horisontti 2020 tavoite tulee myöskin täytäntöönpanossa huomioida. On sijoitettava järkevästi, viisaasti, toimittava avoimesti ja vastuuntuntoisesti ja tämän tyyppisiä tarkistuksia tuettava. Saatavuus on taattava ja toisaalta myöskin laadun on parannuttava. Varsinkin ne alueet, jotka eivät ole olleet mukana, mukaan pääsisivät ja näin kuilu ei olisi niin laaja kuin mitä se nykyisellään on. Eli sellaiset tarkistukset, tätä tukevat ja pyrkivät nimenomaan näihin sosiaalisiin kysymyksiin ja elpymiseen tarttumaan, ovat sellaisia, että niitä ilman muuta on syytä tukea. Kiitos. Merci. Da. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Tomas täällä poissa. Samoin Kut ja Poli. Monsieur de Massy n'est pas présent, si? Onkohan Tomasi paikalla? Puheenvuoro. Edustaja Margal. Ah, Monsieur Lamberts représente Monsieur. Ben on est... Vai Lambert. No meitä on kyllä kaksi täällä. Budjetista ja Ekonista. Remplacez Monsieur Écoute. Eli te olette täällä Eichhautin paikalla. Aivan niin, ei mitään salailtavaa. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun englantia. Enkä taas jälleen kerran sano näitä asioita, siis sitä, että olemme yhtä mieltä sitä, että meidän pitää kannustaa investointeja Euroopassa. Mistä ne edustajan Luunasille investoinnit mahdollistavat rakenteelliset uudistukset. No emme ole ehkä yhtä mieltä kanssanne siitä, mitä rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, mutta kyllä me tarvitsemme sijoituksia ja investointeja, jotta voimme mahdollistaa rakente- rakenteelliset uudistukset Euroopassa, joten kyllähän nämä liittyvät tiiviisti toisiinsa. Sitten on puhuttu näistä tämän suunnitelman mekaniikasta. Tämä viipuvaikutus on aika optimistinen Uskomme, että kaiken kaikkiaan ohjelman koko on liian pieni. Mutta keskityn nyt muutamaan tärkeimpään kysymykseen näistä tarkistuksista. Ensinnäkin olemme sitä mieltä, että meidän olisi todella kohdennettava investoinnit niin, että niitä ei kohdenneta poliittisesti, vaan, vaan niin, että huomioidaan todellinen taloudellinen lisäarvo. Tässä mielessä haluaisimme suunnata investoinnit EU 2020 strategisia tavoitteita kohti, johtuen taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristövaikutuksista. Jos uskomme tähän 2020-strategiaan, niin sitten meidän tietenkin olisi suunnattava tämäkin suunnitelma sitä kohti. Edelleen meidän olisi kohdennettava investoinnit sinne, missä mm, niin ne ovat taloudellisesti kaikkein parhaita huomioiden markkinavajeet. Miksei on investoitava sinne, missä investointeja riittää muutenkin. Investointeja tarvitaan siellä, missä niitä selvästi puuttuu. Ja siksi meidän olisi kiinnitettävä huomiota tarkistuksen 740. Sitten PK-yrityksiä on korostettava, olemme tästä että meiltä tällä hetkellä. Suurilla yrityksillä on kyllä pääsy, ne saavat lainaa, ne saavat pääomamarkkinoilta, mitä tarvitsemat PK-yritykset ovat lähinnä tässä vaikeammassa tilanteessa. Olen yhtä mieltä kanssa siitä, että todella nämä sosiaaliset yritykset ja osuuskunnat pitäisi todella saada hyötymään. Haluaisimme myös välttää sen tilanne, että, että esirillä investoitaisiin menneisyyden tek- teknologiaan. Nämä vanhat energiamuodot ovat menneisyyttä, meidän olisi katsottava tulevaisuuteen edelleen olen yhtä mieltä siitä, mitä edustaja Ashford sanoi. Me emme halua, että lainsäädäntäjät tekevät mitään mikrohallinnoita. Tämä ei ole meidän roolimme, mutta emme myöskään halua antaa mitään avointa valtakirjaa. Joten uskomme, että tavoitteena pitäisi olla eh, tavoitteena pitäisi olla selkeästi esirasetuksessa lainsäätäjän taholta ja sitten jätetään delegoituihin sääntöihin eh, muut jotka sitten osaltaan ovat kahden lainsäätäjän valvonnan alla. Uskomme, että parlamentti, parlamentin pitäisi saada riittävällä tavalla tietoa käyttöönsä, kun tehdään tarkistuksia ja esittää kysymyksiä hallituksillekin. Emme todellakaan halua antaa tässä mitään vapaita käsiä Haluamme varmistaa sen, että saamme esieristä vastuussa olevilta tahoilta säännönmukaista raportointia niin, että ne voidaan linkittää mahdollisiin vaikutuksiin ja näin voimme sitten katsoa, millaisia eroja on odotettujen vaikutusten ja toteutuneiden vaikutusten e- välillä. Meillä on joitakin epäilyjä siitä, kuinka realistinen tämä suunnitelma on. Meidän on varmistettava se, että investointikomitea on täysin vastuussa siitä, että varmistetaan rahojen varojen asianmukainen käyttö ja, ja takaa myös välikäsien toiminnan. Parlamentti pitäisi hyväksyä mielestämme sen toimitusjohtajan ja varajohtajan Ernest vielä puhuu paljon lisää siitä, mistä raha tulee, mutta siitähän olisi itsekin vähän puhua. Meitä huolestuttaa paljon se, että että kun ajatellaan tätä Euroopan budjettiosuutta, niin itse asiassa otamme varoja sieltä budjetin osista, jotka on jo nyt suunnattu investointeihin. Verkkojen Eurooppa ja Horisontti 2020 ovat investointiohjelmia. Olisi, olisimme ymmärtäneet tämän paremmin, jos varat olisi otettu muualta budjetista tai, tai olemassa olevista marginaaleista tai joustavuudesta budjetin sisältä sen sijaan, että sitä pumpataan tuolta ja muutenkin on investointiohjelmista, jotka jo toimivat ja ovat olemassa. Minusta nämä pitäisi kokonaan ottaa pois, mutta no, tämä toinen keskustelu. Sitten tuemme sitä, että komissio ja EIP allekirjoittavat nämä asiat ja ne hyväksytään delegoitujen kautta niin, että lainsäätäjät valvovat tilannetta. Yksi huoli koskee sitä, että olemme kyllä nähneet, kuinka neuvot, neuv, Neuvostoliitto ja Kiina ovat tehneet työtä. Eli tämä keskitetty hallinto ei aina ole paras tapa toimia. Siksi uskomme, että olisi hajautettava hallintoa. Se on tärkeää myös kentällä toimiville tahoille, paikallisille aluehallituksille ja muille toimijoille. On tärkeää, että voimme varmistaa sen, että nämä hankkeet tuovat taloudellista arvoalueelle. Sitten investointikomiteasta. Jos sillä on pelkkää finanssiporukkaa, niin se ei käy meille. Tämähän ei koske rahoitusasioita, vaan tämä merkitsee sitä, että saadaan lisäarvoa koko yhteiskunnalle. Taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää lisäarvoa tarvitaan. Tästä syystä haluaisimme, että investointikomiteassa tätä asiaa pohdittaisiin. Ja sitten suuri huoli, Tämän, kosketetaan tätä rakennetta meillä on suuria huolia, jotka koskevat sitä, että ne alueet ja maat, jotka tarvitsevat tätä suunnitelmaa eniten, loppujen lopuksi saavat siitä vähiten. Erityisesti kun ajatellaan tätä yhteisrahoitussääntelyä, olemme huolissamme siitä, että vaikka se kasvusopimus sellaisena kuin se tänään on voimassa, estäisi useita jäsenvaltioita hyödyntämästä tätä rahoitusta yhteisrahoitussääntöjen takia. Haluaisimme mahdollisesti linkittää tähän tämän joustavuusasian niin, että todella emme pumppaa investointia sinne, missä niitä on jo muutenkin paljon, ja ne, sitten ne alueet, joita kipeämmin tarvitsisivat, jäisivät ilman. Merci, Monsieur Maragall. Edustaja Maragall. Yes, thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. jatkaisin siitä, mihin Philip Lambert päätti. Oikein hienosti hän kyllä sanoi nämä ajatukset. Esirillä on todellakin uskottavuusongelma, niin kuin on todettu myös esittelijän toimesta. Ja meidän pitäisi tehdä siitä mahdollisimman uskottava, niin että voidaan todellakin käyttää korkea riski kriteerejä. Ja siksi meidän pitäisi miettiä, minkälaisia hankkeita haluamme tukea investointirahastolla. Laatu ei ole tärkeää ainoastaan siltä pohjalta, kuinka paljon ne voivat tuottaa, vaan on tärkeää, että ne edistävät kestävämpää Eurooppaa ja siksi edistämme sellaista pistetysjärjestelmää, jossa on taustalla selkeät, tarkat kriteerit. Jos ajatellaan yhtenä kriteerinä kasvihuonepäästöjä ja uudistuvien luonnonvarojen, uudistuvien käyttöä, koulutusta, mutta pitää olla myös sellaisia alueita, joissa on paljon työttömyyttä eikä tällaisia kastortyyppisiä hankkeita, jotka mainittiin, jotka on tyydy väärään suuntaan. Ja on tärkeää, että täydentävyys on aina mukana. Me pyydämme, että investointipankki myös ottaa huomioon sukupuolinäkökulmat. Jotta on Afrikan kehityspankkia, Aasian kehityspankkia, niillä on selkeää politiikkaa ja me toivon, että EPkin huomioi tällaiset seikat, mutta saadaan budjettia sitä, mistä rahat tulevat. No budjetin osalta olemme samaa mieltä niiden kanssa, jotka ajattelee, että horisontti 2020 verkkojen Eurooppaa pitää varsin pitkälle eh, olemassa, pitää käyttää budjetin liikkumavaroja, niin kuin edustaja Karja Saulos sanoi. Ja niin tähän voitaisiin ottaa mukaan myös vuosittaiset ylijäämät budjetissa, jotka ovat niin oleellisia. Me olemme tietysti valmiita käymään keskustelua ja kohdentaa rahoja uudelleen. Voimme käyttää rahoja esimerkiksi ITERistä, mutta on muitakin uudelleen kohdentamisia. Jos ajatellaan vaikkapa yhteisen maatalouspolitiikan varoja, että laitetaan maksimimäärä yhdelle tuotantolaitokselle, tai jos ajatellaan esimerkiksi nyt tätä budjetin nykyvaihetta, niin tämä ei ole mitenkään yksinkertaista, vaan vaikea tehdä. Tietysti voimme ottaa myös liikkumavarat mukaan. Ja sitten on myös tärkeää tehdä päätökset vuosittain, vuosittaisen budjetin pohjalta, niin kuin on sanottu. On tärkeää, että on keskitettyä neuvontaa hankkeiden pystyn panemisessa, ei ainoastaan neuvontaa, vaan sitä todellakin ottaa paikalliset sidosryhmät mukaan on rakennerahastoissa olemassa jo kumppanuuksia, joita voitaisiin käyttää myös esirhankkeissa. Ja kun Euroopan parlamenttia otetaan mukaan ja mietitään sitä, miten se voi valvoa toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, niin sekin pitäisi pitää mielessä. Ja on tärkeää, että asiantuntijat ovat riippumattomia investointikomiteassa, eikä pidä ainoastaan ajatella rahoitusta valintoja tehdessä. Alkuperäisessä ehdotuksessa sanotaan, että jos halutaan yksityistä rahaa, niin ei saa olla ehdollisuutta, korvan merkintää tai selkeää parlamentaarista valvontaa. Minä olen päinvastaista mieltä. Parlamentin pitäisi sanoa, perustakaamme mekanismi yksityiselle rahalle, jotta jotta se voisi edistää kestävää kehitystä ja vähentää alueellisia eroja. Tämähän on todellinen syy tämän suuren kriisin takia, takana, joka vaikuttaa yhteiskuntaan ja työllisyyteen ja muuhun. Kiitos. Merci. Monsieur Valli est absent, je crois. Alors, Monsieur Zani. Kiitoksia. Seuraava edustaja. Eh, Kiitos puheenjohtaja puhun mahdollisimman lyhyesti ja nostan esiin meille tärkeitä kysymyksiä, koska kollegat ovat täällä jo varsin kattavia analyysejä esittäneet. Ensinnäkin hallinnointi. En ole ihan vakuuttunut siitä, että tietty poliittinen suunta tulee tämän rahaston yhteydessä jättää ulkopuolelle, koska poliittinen valintahan tämä kaiken kaikkiaan oli ja on taattava se, että investoinnit noudattavat niitä tavoitteita, jotka EU on itselleen asettanut. Viime vuosina mielestäni ei ole pidetty riittävän hyvin kiinni siitä, että että näihin tavoitteisiin päästään. Ja täällä mainittiinkin jo tietyt Eh, hankkeet, esimerkiksi Castor-hanke Italian osalta ja sitten myöskin eh, aikaisemmat hankkeet, mutta tästä voisi laajemmankin luettelon esittää. Eli tärkeää olisi saada poliittista suuntaviivaa ja johtokunnassa näin ollen tulisi olla kunkin jäsenmaan edustaja paikalla. Meidän mielestämme tärkeää tämä olisi siksi, että taattaisiin se, että eh, kestävä pohjainen kehitys ja energia vihreän energian kehittämiskysymykset, eli nämä EUn tavoitteet eivät unohtuisi. Ja tietysti vastuunkanto, tilivelvollisuus ovat tärkeä asia, kun puhutaan investoinneista ja hallinnoinnista. Ja Euroopan parlamentti on ainoa suoraan vaaleilla valittu elin, ja tärkeää on, että demokraattinen valvonta on myöskin mukana. Ja viimeinen hyväksynä, hyväksyvä sana tulee näin ollen kuulla täältä myöskin liittyen tähän investointikomiteaan, joka tietysti arvioi sitten kaikki hankkeet, jotka otetaan mukaan minkä tyyppiset investoinnit kävisivät. Katsoisimme, että tässä ikään kuin katsottaisiin, eh, miten uudella tavalla eh, nämä eh, sijoitukset otettaisiin mukaan silloin, kun ne kohdistuvat PK-yrityksen. PK-yritysten rooli, todellisten PK-yritysten rooli on huomattavaa, koska ne kuitenkin vastaavat pitkälti tuotantosektorista ja ylipäätään reaalitaloudesta EU-ssa, ja niihin erityisesti tulisi toiminta keskittää ja miettiä innovatiivista lähestymistapaa ja kehitystä ja eh, tutkimusta, koska eh, tutkimuskehityshankkeet ovat varsin erityyppinen asia kuin infrastruktuurihankkeet. Ja niiden myötä kasvu mahdollistuu myöskin eh, sosiaalisesti tarkastellen ja pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Ja täällä on jo kollegat invest kommentointeja tote, eh, kommentoivat ja eh, olen yhtä mieltä siitä, että eh, on nimenomaan panostettava niille alueille, jotka kaikkein eniten ovat kärsineet investointien puutteesta kriisin aikana. Jos halutaan yhden nopeuden Eurooppa aikaan saada ja tarjota kaikille samat mahdollisuudet, on erittäin tärkeää, että rahasto nimenomaan panostaa toimintansa näille alueille. Ja tärkeää olisi myöskin, että aluetason edustajat saataisiin päätöksentekoon paremmin mukaan, koska siellä tiedetään, eh, missä ongelmat ovat ja miten kannattaisi ehkä investointeja alueellisesti sijoittaa. Avoimuudesta vielä muutama sana. Se on ilman muuta tärkeä käsite, varsinkin kun tarkastellaan näitä viimeisimpiä eh, investointipankin julkaisemia avoimuuskriteereitä. Minua hieman askarruttaa se, että nyt e, nämä avoimuuskriteerit, jotka on julkaistu, ne e, ovat e, heikenneet. Voisi olla syytä miettiä sellaista kompromissia, joka todellakin takaa investointi, investointien valinnassa avoimuuden. Ja sitten takuukysymykset kattavuuskysymykset on hieman hankala ymmärtää, kuinka se tavoite, että taataan vahvat takuut ja toisaalta myöskin hyvä tuotto ja tällä tavalla houkuteltaisiin mukaan yksityisiä sijoittajia, jos vuotuisesti toimitaan eikä varsinaista varmuutta kuitenkaan saada me pitäisimme tärkeänä sitä, että heti alun alkaen määriteltäisiin se, mitkä rahastoitetaan mukaan näiden takuiden määrittämisen, jotta koko prosessi saa tietyn toimintavarmuuden, koska epävarmuustilanteita muuten syntyy kahdenkin laisia. Ensinnäkin tämän rahaston kannalta, kun ajatellaan yksityisiä sijoittajia, tulee tietää, mistä nämä varat otetaan ja toisaalta sitten varsinaista talousarviomenettelyä ajatellen. Me hyvin tiedämme, että menettelyt ovat aina hankalat ja ongelma aina liittyy siihen, mistä rahoitus saadaan. Ja siksi tärkeänä pidän sitä, että saadaan heti alkuvaiheessa selvyys siihen, miten rahoituskysymykset hoidetaan, jotta investoijien kannalta tilanne on riittävän selkeä. Eipä tässä muuta kuin todellakin lykkä pyttyyn vai kaikkiin ryhmiin. Aikataulu on varsin tiukka, töitä paljon jäljellä, eli todellakin aikamoinen haaste. Merci, nous avons entendu nos... Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet esittelijät Fernandes ja Bulman ja sitten olemme kuulleet kaikkia varjoesittelijöitä. Nyt aloitamme keskustelun. Puheenvuoron saavat ne teistä, jotka haluavat sen käyttää. Edustaja Toma merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin omalta osaltani kiittää esittelijöitä ja antaa heille kaiken moraalisen ja poliittisen tuen, tavoin. Lähdemme kyllä hyvältä pohjalta liikkeelle. Herra Karas ja Rava Guardia Saval puhuivat siitä, kuinka parlamentti todella haluaisi päästä tuloksiin näissä määräajoissa, joita meiltä on pyydetty, ja että tekisimme työtä erittäin vakavasti otettavasti, tehokkaasti ja uskottavasti. Joistakin asioista vielä pitäisi toki keskustella. Minä haluaisin mainita niistä kolme asioita, joiden kautta rahasta voidaan vielä parantaa. Budjettivaliokunnan jäsenenä yksi huolista koskee tietenkin tämän suunnitelman budjettivaikutuksia – Meillä on tämän Euroopan unionin budjettiin, budjetista otettavat takuurahasta ja tämähän hieno asia sinänsä, niin kuin Gianni sanoi, tämähän on merkittävä takuu sinänsä, joka mahdollistaa sen, että rahasta on kyseenalaista. Että ei siinä mitään, että se otetaan budjetista, mutta sitten mikä budjettikohta tässä otetaan käyttöön, se on kyllä ongelmallinen. Meitä on monta, jotka olemme sanoneet, tästä asiasta, kun katsotaan esimerkiksi Euroopan tutkimusneuvoston toimintaa. Kyllä tästä toiminnasta tulee vakavia ongelmia tutkimukselle ja Horisontti 2020-ohjelmalle. Kyllä tätä olisi vielä pohdittava. Sitten budjettijoustavuusehdotus olisi mielestäni ihanteellinen ratkaisu. Haluaisin tässä palata siihen, mitä Jani sanoi. Minusta on aivan väärin sanoa, että että tämä toisi epävakautta tai turvattomuutta sijoittajille, koska siinä vaiheessa, kun takuurahasto on, on budjettilla taattu, niin, ta, niin tähän on täysin ta- turvallinen. Sitten pitää tehdä vain oikeat valinnat, aivan kuten Gordias Savalhetki sitten sanoi. On katsottava joka vuosi, millaisia budjettimahdollisuuksia meillä on, mutta ei tässä mitään riskiä ole. Olen yhtä mieltä myös siitä, että ei koskettaisi tuohon 16 miljardiin, kun Fernandes sanoi, eli tähän takurahaston pohjaan. Sen sijaan se, että valitaan 50 prosenttia tuolta budjetista, No tämä on mielestäni aivan yhtä mielivaltainen kuin tämä kolmen prosentin alijäämä julkisessa taloudessa Olisihan me aivan yhtä hyvin että tähän 30, 25 tai 40 prosenttia ilman, että se olisi muuttanut mitään. Kyllähän meillä on oikein hyvin toimivia tämän tapaisia mekanismeja muutenkin. Sitten tämä ehdollisuus. Esittely Fernandes puhui näistä varoituksista niin, että ei jarruteltaisi tai amputoitaisi tiettyjä hankkeita jo etukäteen. Olen sitä mieltä, että me emme voi unohtaa prioriteettitavoitteita, erityisesti työllisyystavoitetta. Tämähän on todella, todella tätä työllisyyttä varten, kun koko tähän niin on ryhdytty. Minun mielestäni on ongelmallista, jos työllisyysehtoa ei ole. Sitten täydentävyydestä olen aivan yhtä mieltä. Näistä hankkeista haluaisin muistuttaa vielä sen, että se, että tässä horisetta 2020 tai Verkkojen Euroopan ohjelmista otetaan näitä takuita, niin sehän todella, siinä on todella se vaara, että tämä olisikaan täydentävää. Olen yhtä mieltä siitä, mitä muuten sanotaan tuolla artikossa viisi koskien sosiaalista ja ympäristöllistä lisäarvoa. Sitten näistä paikallisista investointipankkeista ja muista tästä olen tehnyt tarkistuksinkin. Tämä liittyy hajauttamiseen, mutta sen lisäksi on osoitettu, että, että in, alueelliset investointipankit ovat lähimpänä pk-yrityksiä. On myös osoitettu, että pk-yritysten hankkeet ovat kaikkein tehokkaimpia työpaikkojen luomisessa. Joten kyllä, tässä on vielä parantamisen varaa. Kiitoksia. Merci. La parole. Kiitoksia. Sitten edustaja Depré, joka puhuu täällä omissa nimissä niin Sturvalsin nimissä budjettivaliokunnasta. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen Hela Turvalsin sijasta. Täällä hän on allevarjoesittelijä. Anteeksi, että tulin paikalle myöhään. Tänään minulla on pieniä vaikeuksia. Mutta tämän sanottua niin haluaisin korostaa ensinnäkin seuraavaa seikkaa. Junckerin esittämä strategian investointirahasto on uusi väline, eikä uutta välinettä pidä kohdella niin, että siihen pyritään ottamaan mukaan kaikki perinteiset elementit, joita on käytetty aikaisemmissa eurooppalaisissa ohjelmissa. Ja meidän mielestämme uusiin asioihin pitää suhtautua uudella tavalla, eikä pidä koko ajan yrittää ottaa mukaan kaikkialle sellaisia elementtejä, joita on olemassa jo olemassa olevissa hankkeissa. Jos on uusi väline, niin sitä on kohdentava uudella tavalla. Ja jos ajatellaan esimerkiksi kriteerejä, niin kriteerit, joita on käytettävä hankkeiden valinnassa, ne ovat sellaisia, että niiden on ensinnäkin täytettävä täydentävyysperiaate. Tämä ei ole mikään kohesiorahaston väline, vaan tarvitaan investointia sellaisiin hankkeisiin, joihin ei muuten investointaisi perinteisen mekanismin. Ja toisaalta pitää muistaa, että nämä ovat todella eh, korkeariskisiä investointeja, ja jos näin on, niin kukaan ei voi tietää, minkälaisia vaikutuksia tästä on työllisyyteen. Esimerkiksi jos ajatellaan ensimmäisiä tutkimuksia, jotka liittyvät internetin syntymiseen, niin jos heiltä olisi kysytty paljon työpaikkoja, tämä synnyttää, no olisi ollut mahdotonta sanoa että tämä, ja kuitenkin tämä nyt on synnyttänyt valtavasti työpaikkoja ja kasvua. Eli nyt on vältettävä sellaisilta kriteereiltä, jotka eivät ole strategisten tavoitteiden mukaisia vaikka voimme tietysti olla samaa mieltä siitä, että tavoitteiden pitää olla yleisten tavoitteiden mukaisia, siis niiden tavoitteiden, joihin unioni yleensä pyrkii. Ja sitten kolmas seikka, jos halutaan antaa tälle rahastolle mahdollisuus olla todellakin uudenlainen, niin että se tuo jotain, mitä ei aikaisemmin ole ollut, niin sitten on estettävä poliittinen puuttuminen tämän rahaston elimiin. Jotkut puhuivat siitä, että olisi hyvä ottaa johtokuntaan mukaan jäsenvaltioiden eh, edustajia. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että pitää saada oikeudenmukaista palautumaa. Eli siellä joku sanoi, että minä olen laittanut rahaa, mutta en ole saanut sitä täältä. Ja ne aloit, joista mm, puolesta minä puhun, niitä ei muisteta. Mutta tämä oli sitten siis täysin sen logiikan vastaista, jonka pohjalta tämä rastaltaan eh, perustaa ja miten se voi toimia. Ja nimenomaan poliittisen puuttumattomuuden periaate on tässä taustalla, kun sanoit, että suhtaudumme varauksellisesti, eh, vaikka se löytyy täältä esittelijän työstä, eh, joka on siis hienoa työtä, niin tässä ajattelen Euroopan parlamentin puuttumismahdollisuutta. Ei kai parlamentin valiokunta voi nyt lähteä kiistämään asiantuntijoiden tekemää työtä, kun he ottavat kantaa näihin hankkeisiin. Minkä kriteerien pohjalta siksi, eh, poliittisen kriteerien pohjalta vai heidän tai niiden menneisyyden pohjalta vai siitä, miten tässä menestytään? Miltä pohjalta mukaan voimme ottaa kantaa? En minä ymmärrä, miten näin voitaisiin tehdä. Minusta tämä ei ole myöskään meidän tehtävämme. Meidän tehtävä on se, että eh, varmistetaan, että eh, tämä väline on johdonmukainen ja että sillä on eh, ne varat käytössä, mitä se tarvitsee. Eli meillä on paljon varaamia myös kahden esittelijän tarkistuksiin ja mm, kaikki liittyen siihen, miten meidän parlamenttimme voi osallistua eh, johtajien valintaan ja erityisesti asiantuntijoiden valintaan. Tämä on täysin järjetöntä, että me näin tekisimme. Mitä tulee sitten rahoitukseen? Minusta tässä oleellisinta on, jos ajatellaan kaikkia mahdollisia investoijia, että kyseessä ei ole se mekanismi, miten rahaa laitetaan tuonne rahastoon, vaan on tärkeää saada takeet sille, että takurahastoon todellakin laitetaan rahaa. Ja tässä on kaksi lisää kriteeriä investointipankin lisäksi, eli tämä voi olla kaiken kaikkiaan 16 miljardia ja 8 miljardia otetaan budjetista. Jotkut suhtautuvat tähän varauksesti, mutta me emme. Me olemme sitä mieltä, että 8 miljardin määrä on hyvä. Ja sitten se, miten voidaan tässä takuu saada aikaiseksi. Yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä, että ei voida tehdä niin kuin komissio on esittänyt, että otettaisiin horisontti 12.20 ja verkkojen Eurooppa-mekanismista meidän pitää pitää johtotähtenä se, että kunnakin vuonna pitää tehdä se, mitä on tehtävä, jotta saadaan tarpeeksi rahaa rahastoon, mutta ennen kuin koskemme näihin hankkeisiin, pitää miettiä kaikkia muita budjettimahdollisuuksia. Ja tähän liittyen haluaisin myös sanoa joillekin, jotka ovat tästä huolestuneita, että kun ei oteta tänne mukaan artikloja 18 ja 19, näin on vähennetty eh, takun uskottavuutta. No ei, ei 18 ja 19 artiklat varmistaa eh, tätä budjettityötä. Meidän pitää joka vuosi eh, varmistaa se, että komissio tai me laitamme tänne budjettiin kaiken se, mitä tarvitaan budjettia varten 1819 antaa vain yhden takeen, eli tätä tämä otetaan eh, horisontti 1820 tai verkon Euroopasta, ja tätä me emme halua, mutta muilta osin, sen kun on sanottu, että me laitamme sinne tämän tietyn määrän rahaa, niin sitten tämä eh, tarkka budjettimekanismi, no sillä on ihan samanlaiset vaikutukset, eikä nyt pidä antaa periksi eh, sille, että sanotaan, että 1819 artiklojen puuttuessa tämä ei ole uskottava. Ja sitten on viimeinen seikka, josta me vielä ole lukkoon kantamme, eli kyseessä on investointipankin ja komission välinen sopimus, pitääkö se olla delegoitu säädös. No, tässä on myönteistä ja kielteistä tästä etua olisi, jos nyt oikein muistan, että tämähän on meille tuttu tekniikka, mutta siinä on myös huono puoli, sillä delegoissa säädöksissä on tiettyä epävarmuutta, koska tietyissä vaiheissa parlamentti pystyy lopettamaan, keskeyttämään tällaisen delegoidun säädöksen ja mitä, mihin tämä sitten johtaisi. Ennen kuin lähdetään tälle tielle, meidän on käytävä keskenämme syvänluotaa keskustelua siitä, kannattaako näin tehdä. Me voimme taata avoimuuden ja parlamentaarisen valmonnan ilman, että käytetään tätä toimintatapaa. Tässä kaikki puheenjohtaja tässä vaiheessa. La parole maintenant. Kiitoksia sitten edustaja Zdrozewski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jestem... Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat itse valmistelen tätä asiaa koulutusvaliokunnassa. Sehän vastaa vain tietystä pienestä osiosta koko tätä rahastoa, mutta silti varsin tärkeästä sellaisesta, jos halutaan, että tämä hanke onnistuu. Tässähän kuitenkin on kyse kaiken erilaisista erityyppisistä suunnitelmista ja mietitään sitä, miten eri tavoin olisi mahdollista tätä rahastoa hyödyntää. Poliittiset ryhmät tietysti voivat pyrkiä puolustamaan kaikkea sitä, mitä jo budjetin myötä on aikaan saatu ja saavutettu. Mutta tässä yhteydessä kannattaa seuraava seikka mielestäni nostaa erityisesti esiin. Jos halutaan, että Eurooppa taloudellisesti edistyy, niin yksinkertaiset verotusjärjestelyt, energiavarmuus, kilpailukykyisyys ja yhteinen energiapolitiikka ovat tällöin ilman muuta avainsanoja. Ja kun tätä uutta rahastoa nyt laaditaan ja suunnitellaan, ja kun vähemmäispalkkakysymys tässä yhteydessä myöskin nousee esiin, niin uskoisin, että kannattaa kiinnittää huomiota kaikkiin niihin tekijöihin, joiden myötä voidaan kannustaa lisäinvestointeihin Euroopassa. Mutta jos halutaan, että talous kääntyy kasvuun, on erittäin tärkeää, että ei vaikuteta negatiivisesti olemassa olevien sisämarkkinoiden toimimiseen. Ja tältä pohjalta lähtisin liikkeelle myöskin, kun tarkastellaan esirahastoa. Ja lämpimästi haluan kiittää esittelijöitä tähän astisesta hienosta työstä. Mielestäni e, asioita ei saa monimutkaistaa entisestään, ei hidasta ja lykätä täytäntöönpanoa, eli pienehköt tarkistukset, niitä ainoastaan toivoisin. Kiitoksia. Sitten edustaja Claire Moody. Uh, yes, echoing firstly Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä tästä työstä. Ja sitähän teille vielä riittää. Haluaisin myös sanoa, että voisin tukea muitakin ajatuksia täällä. Parlamenttihan ei yritä mitenkään pyri tekemään, tekemään vaikeaksi tämän hyväksy, Meistä määräajoissa. Kyllähän me haluamme sopimukseen päästä, ja siitä on täällä selvästi näyttöä, mutta kyllä täällä on tällaista kollektiivista viisausta, viisautta ja tarkistukset edustavat tällaista viisautta. Pyrimme parantamaan esitystä ja varmistamaan, että paketti on hyvässä kunnossa, kun se panan eteenpäin. Eli sille saavutetaan sitä kasvua ja työpaikkoja, joita kaikkialla Euroopan tähän kautta haluamme. Sitten tämä asia, että todella tämä on täydentävä toimi, mikä edellyttää, että me emme ottaisi varoja alueelta, jotka jo osallistuvat tähän kasvu- ja työllisyysagendaan, eli lähinnä tämä horisontti 2020 väline. Sitten on varmistettava ja tarkastettava, että tavoitteisiin päästään, niin kuin täällä on sanottu, ja näin voidaan varmistaa Tämä voidaan varmistaa sillä, että kriteerit ovat selvät ja että tietoa kulkee ja voidaan valvoa myös täytäntöönpanoa ja sitä, mitä investointisuunnitelman kautta on tehty. Madame Moska. Kiitoksia. Sitten edustaja Moska. Kiitos. Muutama täydennys jo sanottuihin asioihin lähtisin liikkeelle eräästä minulle varsin tärkeästä seikasta. Niin kuin täällä jo monet ovat todenneet, nyt todellakin ollaan antamassa kunnon eh, mahdollisuus eh, uudelle käynnistymiselle, eh, uudelle lähdölle myöskin institutionaalisesti tarkastellen – Ymmärrämme tietysti, mitä hankaluuksia, hankaluuksia toimielimillä on luottamuksen palauttamisen suhteen suuren yleisön silmissä. Ja tätä rahastoa tulisi hyödyntää mahdollisimman hyvin, eh, jotta saadaan hyvin hyödynnettyä nämä tekemämme ponnistukset. Ja erityistä huomiota näin ollen tulisikin kiinnittää siihen, että eh, näkyvyyttä parannettaisiin ex ante ex post määräisesti tämän rahaston suhteen, jotta todellakin hyvin ymmärrettäisiin se, että tämä toiminta todellakin voi vaikuttaa myönteisesti yrityksiin ja kansalaisten elämään. Tästä perusfilosofiasta tulisi lähteä liikkeelle ja sen pohjalta sitten eh, edetä, edetä kaikkien niiden osioiden osalta, eh, joita tarkastellaan ja myöskin tarkistukset tässä valossa tulisi huomioida. Eli tarkoitus olisi pyrkiä tämän hankkeen myötä myöskin voida palauttaa kansalaisen luottamus. Itsekin pidän tärkeänä sitä, että tämä eh, lisää investointiaspekti eh, tulee koko ajan tässä pitää mielessä perusperiaatteena. Toisaalta on voitava taata myöskin jatkuvuus ja tämä asia huolettaa minuakin, eli on kiinnittävää huomiota tähän takuasiaan, jotta rahasto todellakin voi toimia hyvin ja jatkuvapohjaisesti. Ja tätä takurahastoasiaa näin ollen huolella tarkasteltava. Tämän lisäksi minunkin sydäntäni lähellä ovat PK-yritykset ja puheenvuoroissa ja muut tarkistusehdotuksissamme olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota PK-yrityksiin ja mikroyrityksiin ja myöskin tällaisiin yritysten yhteenliittymiin. On erittäin tärkeää, että voidaan hyödyntää näiden potentiaali parhaalla mahdollisella tavalla ja saada kaikki nämä tahot mukaan tähän hankkeeseen, jotta kaikki voivat todellakin hyötyä tästä hankkeesta pitäisin myöskin tärkeänä sitä, että paremmin määriteltäisiin cross-border-menettelyt Tämä on tärkeää ja tässä on toimittava johdonmukaisesti eri politiikan aloilla EU:ssa. Ja on ymmärrettävä hyvin, mitä tarkoitetaan rajat ylittävällä toiminnalla, jotta mukaan voidaan ottaa sitten hankkeita, e, jotka koskevat myöskin sellaisia maita, joiden kanssa e, yhteydet koko ajan vahvistuvat enemmän ja joihin yhä enenevässä määrin investoidaan. Näin voidaan saada riittävän kattava lähestymistapa tähän asiaan EU-tasolla. On syytä myöskin huomioida maakohtaiset erot, vaikka alueellisuuskriteerin osalta ei saa olla liian jäykkä. On ymmärrettävä, joillain alueilla investointikuilut ovat huomattavampia kuin toisaalla ja on katsottava, miten pyrkiä nimenomaan tarjoamaan mahdollisuuksia näille alueille ja näin helpottaa niiden huonoja kasvunäkymiä ja toisaalta parantamaan työllisyystilannetta nimenomaan näillä alueilla. Ja sitten vielä lopuksi toteaisin, että on tärkeää, että mietitään, mikä on eh, EU-lainsäädännön ja valtion avun välinen ero. Tämä on tärkeä seikka ja syytä kunnolla mielessä pitää myöskin, kun määritelmiä lähemmin tarkastellaan. Kiitos. Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten pyydän, että Benjamin Angelille komissiosta kertoisi oman kantansa koskee sitä, mitä täällä on sanottu. Haluaisin kiittää Rangelia ja Maria Schumargalia, äh, joka edustaa EIPtä ja hän saa puheenvuoron komission jälkeen. Olkaa hyvä, komissio. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä puheenvuorossani viiteen kohtaan budjettiin, hallintoon, valtion tukeen, raportointiin ja rahaston kestoon. Ensiksi budjetti. Tältä osin ilmeisesti parlamentissa on vielä aika eroavia kantoja. Komissio on täysin vakuuttunut siitä, että parlamentti ei voi noin vain päästä eroon rahoitussuunnitelmasta ja sanoa, että tästä päätettäisiin vuosittaisessa budjettikeskustelussa, että miten rahoitus hoidettaisiin. Tällainen päätös olisi meistä jopa laiton, sillä perustamissopimuksen artiklassa 310 pakotetaan meidät aivan selvästi varmistamaan se, että kaikki hyväksytyt säädökset ovat monivuotisten rahoituskehysten puitteissa, eikä meillä ole kahdeksan miljardin liikkumavaraa monivuotisessa rahoituskehyksessä. En lähde toistamaan viime kerralla Strasbourgissa käyttämäni argumentteja, miten tämä vaikuttaisi kapasiteettimme eh, varmistaa EUn menojen eh, ennakoitavuus. Haluaisin vain lisätä muutaman lisäajatuksen. Jotkut kysyvät, me ota otsusta 1b-rahoja. No, tämä tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi muuttaa monivuotisia rahoituskehyksiä, ja tämähän olisi eh, aika lailla arkaluonteista. Ja jos otetaan sen toiminta varannosta eh, nämä rahat rakennerahastoista, niin tämä Tätä varten ei tarvitse muuttaa monivuotista rahoituskehystä, mutta pitäisi kuitenkin yhteistä säädöstä eh, muuttakaa kattaa rakenne- ja investointirahaston. Haluaisin muistuttaa, että 67 kolmikantaneuvottelua meni tämän asetuksen aikaan saamiseen, eli jos nämä neuvottelut aloittaisiin uudestaan, tämä olisi varsinainen Pandoran lippaan avaaminen. jotkut puhuivat täällä myös Eh, joustavuudesta. Monivuotinen rahoituskehys tekee tämän selväksi. Eh, joustovälinettä voidaan käyttää ainoastaan vuosittaisessa budjettitoimessa sen jälkeen, kun kaikki uudelleen kohdentamis eh, mahdollisuus on käytetty loppuun, eikä näin sitä voida käyttää monivuotiseen rahoitustoimintaan, josta nyt puhumme. Eli nyt näin on taas päästy takaisin kohtaan 1a. Ja tässä tapauksessa eh, tilanne on hyvin selvä, jos halutaan eh, eristää eh, horisontti 2020 ja verkon Eurooppa, niin pitäisi tehdä suuria leikkauksia muihin hankkeisiin, kuten Erasmukseen. Haluaako parlamentti siltä viedä paljon rahaa? Ja mitä tulee sitten taku, niin en minä tässä pyri ketään painostamaan. Mainitsen vain sen, mitä muita hankkeita löytyy yksi aasta. Siellä on Erasmus, Galileo ja Fiskalis. Ne ovat kaikki aika pieniä. Horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa ovat nämä suuret määrät. Se on 7 prosenttia kaikista rahoista. Mitä tulee sitten takurahaston eh, volyymiin, ja kokoon. Meidän on varmistettava kolme asiaa. Ensinnäkin täydentävyys, niin kuin moni on sanonut, tämä on kaikkien yhteinen tavoite komission parlamentin ja neuvoston, ja jos haluamme varmistaa täydentävyyden, tarvitsemme sellaiset mahdollisuudet investointipankille, että se on jotain enemmän riskejä, jos lähdemme siitä, että eh, pienennämme takuurahastoa, niin sitten teemme epäselväksi eh, tämän viestimme, että haluamme tehdä asioita eri tavoin kuin tähän asti. Ja toiseksi on varmistettava, että EU-budjetissa kaikki on ennakoitavaa, kuten tiedätte, riskin kalibrointi, joka komissio ja investointipankki suorittivat, teki selväksi, että tässä oli noin 6,5 miljardin euron eh, tappioriski. Tiedän, että jotkut ehkä sanovat, että miksi ei voida sitten rajoittaa takorasta 6,5 miljardin euroon. No, rehellisesti sanoen tämä on nyt vain ennakointi, joka pohjautuu eh, tilastolliseen todennäköisyyteen ja eh, ainoastaan käytännössä sitten nähdään, minkälaisia tappioita todella voi tulla. Ja olemme täysin vakuuttuneita siitä, että on parempi, että on vähän lisää liikkumavaraa tämän yli, ei tule huoneen yllätyksiä eikä tule kauhea budjettipsykodraamaa. Ja sitten viimeinen syy, jos ajatellaan sitä, että täällä on paljon kommentoitu sitä, että aika vähän julkista rahaa on tämän suunnitelman taakse laitettu. En tiedä, miten tiedotusvälineet suhtautuisivat siihen, että leikattaisiin tätä ainoaa eh, selkeää mm, varattua rahamäärää, eli näitä takoita. Ja sitten täällä jotkut teistä, kuten herra Fernandes, viittasitte siihen, että voitot laitettaisiin niihin budjettikohtiin, joita on leikattu. Tässä voitaisiin ottaa käyttöön jonkunlainen rendezvous-lauseke. Kyllä, tällaista voimme miettiä parlamentin kanssa. Ja mitä hallintaan sitten tulee, varoittaisimme nyt olla pyytämättä, että että viivat hyväksyttäisiin delegoinnin säädöksiin jos näin olisi, niin voin käydä niin, että 208 eri jäsenvaltiota kommentoi asiaa ja 12 valiokuntaa parlamentissa, jotka asiaa työstävät. Jos näin käy, niin tulee valtava joulukuusi ja pitkät keskustelut, vaikka kuitenkin kaikki haluamme panna tämän suunnitelman täytäntöön aika nopeasti. Ymmärrän kuitenkin joitain teitä, kun sanoit, että ette halua antaa komissiolle ja investointipankille blankkosekkiä Eli meidän on mietittävä jotain kunnollista tapaa taata se, että saatte tarpeeksi tietoa ja että legitiimit huolenne, niin vastataan. Ja sitten tämä mahdollisuus osallistua rahaston tasolla esirin ja johtokunnan osalta jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin osallistuminen, komission ehdotus kyllä tämän mahdollisuuden mainitsee, eikä eh, tämä ole ihan ennenkuulmatonta. Meillä on sellaisia tapauksia, missä yksityinen sektori julkisen sektorin rinnalla, esimerkiksi eurooppalaisessa investointirahastossa, joka on tärkeällä siellä tämän suunnitelman täytäntöön panossa – mutta jos parlamentti on neuvoston kanssa samaa mieltä ja ajattelee, että on parempi rajoittaa osallistuminen ainoastaan EUn ja EIPn osallistumiseen ja että rajoitettaisiin johtokunnan jäsenyyttä, niin kyllä komissio tämän on valmis huomioimaan. Mitä tulee investointikomiteaan, viime kerralla sanoin, että olimme oikein huolestuneita siitä, että eh, tehtäisiin jäsenten rekrytoinnista poliittinen asia. Heidän on oltava todella riippumattomia onko mitään jäsenten, jos tulee mitään epäilyksiä tähän suuntaan, niin ehkä me ammumme vain itseämme jalkaan ja tulee sitten vaikeuksia saada nämä 80 prosenttia yksityistä rahoitusta, jota toivomme. Ja nyt pitää olla varovaisia tässä mielessä. Ei pidä ottaa tällaista riskiä, niin kuin edustaja Depre sanoi. Ainoastaan asiantuntija voi osata asiantuntijan valita. Minä itse olen tässä syyskuusta alkaen investointisuunnitelmaa työstöntiä. Minä en suoraan sanon itse osaisi oikeaa asiantuntija valitaan erilaisiin investointitoimiin, jotta tämä olisi mahdollista. Meidän pitää pyytää apua sellaisilta ihmisiltä, jotka hekin ovat tämän alan asiantuntijoita. Jotkut sanoivat, että meidän on vahvistettava mm, sen riippumattomuutta. Komissio on samaa mieltä. Olemme valmiita tekemään töitä kanssani, jotta voidaan varmistaa, että asetukseen tulee lihalluiden päälle, että voidaan varmistaa, että tämä pannaan täytäntöön. Te olette huolestuneita siitä, onko meillä oikeanlaista toimivaltaa tuossa investointikomiteassa. Mekin olemme tästä huolestuneita. Meidän on tehtävä mahdolliseksi se, että me tunnemme eri maantieteelliset alueet ja eri toimialat kyseisessä komiteassa ja olemme valmiita tekemään parlamentin kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että asetuksen laadinnassa tämä taataan. Mitä tulee sitten toimitusjohtajaan, komissio panee merkille parlamentin toiveen, että sille tulisi tärkeämpi rooli johtajan valintaa Ja jos ajatellaan viime vuoden uusia päätöksiä, no on varminta kyllä tekemään tässä hyvän luonnoksen ja ehdotuksen, mitä tulee sitten alueellisiin ja kansallisiin pankkeihin, joista moni on täällä puhunut. No on selvää, että ei tässä asetuksessa hankkeita mitenkään keskitetä mikä tahansa yksityinen promottori voi näitä ehdotuksia esittää, jos ollaan sitä mieltä heipeissä, että tämä hanke on elinkelpoinen, mutta sitä voidaan normaali tapaan tehdä, niin sitten tämä toimitettaisiin eteenpäin investointikomitealle, joka antaa oman kantansa, mutta ei tässä mitenkään suodateta näitä pyyntöjä, eikä ole pakko perustaa mitään keskitettyä pistettä jäsenvaltioon ja päättää, mitkä asiat menevät eteenpäin. Kuka tahansa eh, paikallinen toimija voi lähettää ne eteenpäin ja sitten riippuvat asiantuntijat asiaa tarkastella. Ja sitten valtion tuki, kaikki tiedämme, että tämä on tärkeä asia. Komissio yhä vielä valmistelee valtion tukisuuntaviivoja, joita sovelletaan tähän jotta voidaan varmistaa, että kaikki se, mitä tehdään, on valtion tukien, tukiin yhteen sopivaa. Nämä suuntaiset tulemat olemaan keveät. Meillä ei ole minkäänlaista tarkoitusta hidastaa täytäntöönpanoa tai tehdä siitä liian hankalaa. Mutta tässä ollaan kuitenkin johdonmukaisia, koska valtion tuen takana olevat ajatukset, eli että ei pidä olla kaksinkertaisia infrastruktuureja tai ei pidä korota liikaa, niin nämä ovat sellaisia periaatteita, joiden, jotka haluamme huomioida joka tapauksessa. Ja koska pitää tehdä tämä e, yhteen sopivuustarkistus investointikomiteassa valtiotukien kanssa, niin me voimme jopa e, toimia nopeammin kuin aikaisemmin. Tällä hetkellä, jos jäsenvaltio haluaa rinnakkaisrahoitusta, menee melkein vuosi siihen, että saadaan kompaansa tuolta vihreää valoa. Ja nyt kun investointikomitea tekee tämän tarkastelun, niin kilpailupääosasto pystyy kahden kuukauden kuluessa vastaamaan. Kenenkään ei pidä pelätä valtion tukia, valtion tuki ähm, toimintaa tämä siis on jopa tulemaan nopeampaa kuin tällä hetkellä. Ja sitten jos ajatellaan arviointia ja raportointia. Me olemme huomioineet sen, että pitäisi, että tällaista pyyntöä, että voitaisiin vahvistaa arviointi- ja raportointiprosenttia. Me kyllä panemme kaikkiin näihin tarkistuksiin hyvin myönteisessä hengessä ja sitten rahaston kestosta, kuten tiedätte, komissio on ehdottanut presque fini. pyytää lopettaa. Uh, niin melkein, melkein olen jo lopettamaan sillä, niin tässä pyydetään, että tämä eh, rahasto voisi olla pitkään voimassa, sitten voitaisiin laittaa aina vain lisää rahaa. Ja neuvostossa kävi ilmi, että jäsenvaltiot olivat menossa siihen suuntaan, jonka moni on täällä maininnut. Eli se, mitä teemme, on uutta ja siksi tarvitsemme Eh, hyvin tarkan läpikäynnin kolmen vuoden jälkeen ja sitten voidaan miettiä, että pitääkö jotain asioita tarkistaa tai muuttaa. Ja tämä on todella maalaisjärjellä ajateltu ajatus ja komissio siihen yhtyä. Haluaisin lopulta kiittää teitä parantin edustajia siitä, että tämä kiinnosti niin kovasti. 2000 tarkistusta osoittaa, että tämä on painopistealue, ei ainoastaan komissiolla myös parlamentille anteeksi näin myöhään anteeksi näin pitkään. Euh, Kiitoksia tästä. Nämä kommentit varmasti ovat meille tärkeitä. Esittelijät saavat kyllä puheenvuoron vielä tämän kokouksen päätteeksi. Edustaja Bögellä oli reagointitoivi yksi minuutti. No. Ich schätze die Klugheit. Pidän suuressa arvossa komission eh, viisautta mutta se, miten arrogantista kantaa tässä nyt sitten tuetaan, ei ole hyvä tapa toimia. Totta kai eh, eh, tämä artikla on olemassa, mutta myöskin vuotuinen talousarvio 2,1 miljardia Eh, miten ne voidaan hyödyntää, eh, liittyy vuotuisen budjettimenettelyyn. Plus miinus 10 prosenttia joustavuutta eh, kaikkiin monivuotisiin ohjelmiin liittyen. Halutaanko nämä kaikki poistaa virhearviona vain siksi, että pelätään, että kahdeksan miljardin takuu ei tähän riitä. Me haluamme tähän päästä, mutta toisaalta haluamme menettelyt ovat myöskin selkeitä ja puhtaita. Eli kannattaa katsoa vähän tarkemmin, miten on neuvoteltu aikaisemmissa yhteyksissä. Eh, Galileo Itä-hankkeiden eh, yhteydessä ja eri, esimerkiksi suhdannepaketin yhteydessä Barroson komission kanssa. Jos näin toimitaan jatkossa, niin aikaa hukkaantuu ja tällöin saatetaan sitten törmätä päin seinää. Eh, eli tällä tavalla ei tässä yhteydessä kannattaisi menetellä. Kiitoksia. Seuraavana Maria Shobagran EIPstä. No. Thank you very much, Chairman. I also want to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä tästä mahdollisuudesta EIPD olla täällä paikalla ja kuunnella näkemyksiänne. Haluaisin kiittää myös siitä tuesta, jota annatte EIPlle kanavana esirahaston hoitamiseksi. Me emme ota mitenkään kevyesti tätä vastuuta ja haluan, että tiedätte sen. Kuuntelin teitä ja ajattelin lausetta, jota lapseni käyttävät kotona. Nimittäin vä- vähennä, käytä uudelleen, kierrätä. Pitää vähentää näitä vaatimuksia ja julkisia rahastoja kohtaan samalla kun edistetään investointeja. Siitähän puhutaan tänään. Me tarvitsemme kasvua ja työllisyyttä. Me tarvitsemme pitkän aikavälin kilpailukykyä unionille. On vähennettävä rahastojen käyttöä samalla kun edistetään investointeja. Sitten on ollut käyttöä uudelleen tätä siemenpääomaa teidän analyysinne ansiosta ja toivon, että todella päädytään siihen, että te annatte tämän 16 miljardin takuut EIPlle me tuomme 5 miljardia pääoman kapasiteettia ja näin saamme liikkeelle 60 miljardia operaatioita. EIP tulee osallistumaan tähän 60 miljardin käteiseen. Kyllä se tulee meidän kautta meidän takkuiden ja eh, kolmoisaan kautta. Voimme saada pääoman markkinoilta riittävän rahoituksen tätä varten. EIPn eh, lisäpanaus koskee vielä tätä kapasiteettia, me annamme koko henkilökuntamme tämän käyttöön. Sitten kierrätys. Se, mitä tässä teemme, sehän on tällainen käsitteellinen muutos. Sen sijaan, että antaisimme avustuksia, annammekin lainoja, emme käytä valtion tukia vai ta- vaan takeita. Nämä ovat globaaleja välineitä. arvostin keskustelua koskien näitä kolmea avainkysymystä ja haluaisin niistä puhua teille. Ensinnäkin tämä takuu, joka on EIPelle annettu, sen on oltava vahva. Olin iloinen, kun kuulin sanat ehdoton ja peruuttamaton. Tämä on aivan keskeistä. Meidän on muistettava myös se, että meidän on saatava takkuiden alla maksut ajoissa. On myös tärkeää muistaa, että takuita ei pitäisi pirstoa takuiden edunsaajana pitäisi olla EIP, ja EIP tekee tätä kansallisten kehityspankkien kanssa ja kansallisten ja mm, toimialakohtaisten reformien kanssa, mutta meidän on tiedettävä, kuka viime kädessä on vastuussa siitä, että nämä 315 miljardia saadaan käyttöön, ja tätä varten teidän kannattaisi katsoa ei, ei ekopeita ja komissiota, mutta ei meitä olen, meidän on myös muistettava se, että tässä on haettava yhteensopivuutta EU-politiikan kanssa, eikä niinkään kansallisia intressejä. Meidän ei tule lisätä rahoitusmarkkinoiden pirstautuneisuutta. Se ei tulisi auttamaan ollenkaan tässä, kun haemme lisää uskottavuutta hankkeelle. Täydentävyydestä haluaisin vielä puhua, koska se on selkeästi tärkeä elementti tässä. Olemme hyvin tietoisia siitä, että emme puhu tästä normaalista liiketoiminnasta EIPn osalta. Tämä minä tiedän, me tiedämme oikein hyvin. Meidän on saatava aikaan rahoitusta sinne, missä rahoitusta ei järkevillä suht- ehdoilla voida saada. Ei ole kysy siitä, ei rahoitusta ollenkaan saataisi. Jos ei rahoitusta ollenkaan voida saada, niin sitten ehkä ei kannatakaan tällaista rahoitusta toimittaa. Mutta silloin, kun rahoitusta ei ole saatavilla maltillisilla ehdoilla koskien rahoituksen pituutta esimerkiksi PK-yrityksillä on vaikeuksia löytää yli kuuden kuukauden rahoituksesta. Tällaisesta asiasta puhumme. Puhumme PK-yrityksistä, startup-yrityksistä, mutta, mutta myös siitä, että tukisimme PK-yrityksiä niiden kasvuuralla. Meidän on pidettävä mielessä se, että PK-yritykset ovat tärkein työllistäjä Euroopan unionissa. Tehän tiedätte, että neljä, neljästä eurosta, joka otetaan käyttöön, niin ainakin yksi menee aina pk-yrityksille Euroopan investointirahastojen kautta, joka on siis EIPn e tytäryhtiö ja komission tässä apuna. Jakeluverkostosta, tämähän on EIP ja EIR muodostama, sitä on vielä vahvistettava, mutta meidän kautta kaikki kulkee. Meillä on tällainen jakeluverkosto jo olemassa ja se tuo lisää uskottavuutta täydentävyydestä vielä haluaisin todeta, että tarvitsemme todella sellaista järjestelmää, jossa taloudellisella perusteella valitetaan nämä hankkeet. On hommioitava yhteiskunnallista vaikutukset ja ympäristövaikutukset, sosiaalivaikutukset. Meillä on tästä jo kokemusta. Mehän olemme EIPssä jo rahoittamassa noin 500 hanketta vuosittain. Nyt tämän myötä tähän olisi lisättävä vielä 150-200 hanketta vuodessa lisää, mutta meillä on jo asiantuntemus tästä asiasta. Meidän on käytettävä se, mitä meillä jo on, eikä kannata yrittää tyhjästä luoda tällaisia rakenteita ennenkin muualle. Sitten hallinnoinnista. Meillä on tärkeää, että hallintorakenteet ovat selkeät, kevyet, yksinkertaiset, eivätkä ne lisää mitään turhia kerroksia ja monimutkaisuutta. Johtokunta ehdotus on mielestämme tasapainoinen. Investointikomitean osalta olemme aivan yhtä mieltä kanssani siitä, että, että valinta on tehtävä tekniseltä pohjalta. Tarvitaan laaja toimialakohtainen edustus tuonne ja myös eri kansallisuuksia. Tarvitaan tietoa eri e- unionin alueiden tarpeista. Joten olemme täysin yhtä mieltä niistä kommenteista, joita komissio esitti. Investointikomitean tehtävien pitäisi linkittyä EUn takuiden käyttöön. Investointikomitea ei ole se taho, joka valitsee hankkeet. EIP valitsee hankkeet ja EIP rahoittaa nämä hankkeet unionin takuiden avulla. EIP tulee olemaan vastuussa hankevalinnasta. Täällä on esitetty kommentteja, joihin haluaisin tässä vielä vastata. Ensinnäkin Investointeja tarvitaan nyt. Tässä on selkeästi kiire. Kaikki arvostamme parlamentin jäsenten ja yksikköjen ponnisteluja, samoin komission ja neuvoston ponnisteluja. EIP tulee tekemään oman osansa. On todella tärkeää, että ne hankkeet, jotka eivät vielä toteudu, saadaan toteutumaan heti, että nämä hankkeet saadaan pöytälaatikoista ulos ja ja niihin, niiden kanssa ryhdytään toi, toimiin. Ja toiseksi meidän on saattava aikaan luottamusta markkinoille. Meidän on lu- voitettava Euroopan liikemaailman luottamus ja kansainvälinen luottamus Euroopan unioniin. Euroopan toimieliminä parlamenttikomissio, neuvosto ja EIP. Meillä on yhteinen tehtävä tässä. Meillä on jokaisella oma toimemme, mutta meidän on yhdessä saatava tämä tapahtumaan. EIPn puolelta olemme valmiita tarttumaan tähän vastuuseen. Kiitoksia. Alors, je donne maintenant la parole à Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Bulman. Arvon puheenjohtaja, Strasbourgin loppupuheenvuorossa eh, aika syistä eh, voinut kääntyä komission enkä IPn puoleen. Ja nyt mielellään käyn tässä kollegoiden puoleen, koska tässä käsiteltiin tarkistusehdotuksia ja haluaisin mielelläni näin ollen tässä yhteydessä reagoida kollegoiden puheenvuoroihin. No, aikapaineet, niitä on aina ja kyllä nyt tulee tarjota meille myös mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Ensinnäkin toteaisin, että eurooppalaiset sopimus kyllä esittävät sen, että komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen ja sitten sekä neuvosto että Euroopan parlamentti yhdessä eh, sopivat siitä. Ja näin ymmärtääkseni edelleenkin menetellään. Eli komissio ei voi yksin ja itsenäisesti lakejaan säätää. Jotkut ehkä eh, ovat tästä pahoillaan, mutta sopimukset meitä edelleenkin sitovat. Ja näin ollen neuvoston ja Euroopan parlamentin on syytä tässä asiassa omalta osalta edetä nopeasti. Ja tämä sama myöskin pätee ainakin osittain myös eip -hän. Se on tässä olennainen, jos ei ole naisin tekijää, toimia ja hyvä näin, mutta se on myöskin e, Euroopan poliittinen väline, se ei ole varsinainen lainsäädäntöä laativa elin. Ja se on syytä tässä mainita ja muistaa. Euroopan parlamentti nimenomaan tässä kantaa kokonaisvastuun asiasta. Me emme voi vastuuta kiertää. Ja jos ymmärrämme tämän, eli että yhdessä neuvoston kanssa meillä on vastuu kannettavanamme, joka pohjautuu nimenomaan talousarvioon, niin ja tältä pohjalta meidän on toimittava ja vastattava. Eli kannettava täysi mandaatti vastuu, joka sitoo jokaista jäsentä. Ja tämänpäiväinen keskustelu kyllä aika pitkälle minut vakuutti, koska varsin harvoin, jos nyt ylipäätään käsittelyssä on näin hankala aihe, aihe johon, jonka käsittelyn osallistuu niin laajakirja erilaisia valiokirjoja, mutta kuitenkin valiokuntia, mutta sitten kuitenkin näin selkeästi mm, asioista kaikesta huolimatta puhutaan. Tämä on hyvä asia ja osoitus myös siitä, että kyllä Euroopan parlamentti pystyy myös nopeasti toimimaan. Ja yhden seikan nostaisin esiin, koska pidän sitä varsin tärkeänä. Eri ryhmistä ihan mielestäni perustellusti on tuotu esiin se näkemys, että tämä rahasto ei voi kuitenkaan korvata rakenteellisia rahastoja ja uudistuksia. Komission lähestymistapa on sellaista, että tätä strategista rahastoa on ajateltu eh, myös sellaisille alueille, joilla tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Mutta tähän vielä yksi huomio, jos sallitte. Ensinnäkin, jos tämän välineen kautta onnistuisimme hyödyntämään olemassa olevat varat siellä, missä niitä eniten tarvitaan, niin tämä olisi todellinen, todellinen rakenneuudistus. Silloin sitä on kyllä syytä tukea. Ja sitten esimerkki, joka kuulemisen yhteydessä mm, inspiroi meitä melko lailla tutkintaa foorumin edust, tutkimusfoorumin edustaja oli vieraanamme ja kertoi meille siitä, miten esimerkiksi tässä kannattaisi eh, työstää uutta rokotetutkimusta eh, ja tällä tavalla toivottavasti mahdollisimman nopeasti olisi mahdollista aikaan saada uusi hyvä tuote, josta on myös mahdollista hyötyä. Eli eh, uudelleen sääntely, innovaatio kulkevat tässä käsi kädessä ja uskon, että näin on mahdollista aikaan saada hyviä lopputuloksia ja myöskin hyviä rakenteellisia uudistuksia. Ja sitten muut aiheet, joista vielä on keskusteltava, ovat pitkälti luonteeltaan teknisiä ja uskon, että näihin on melko lailla hyvin mahdollista vastaus löytää. Ja lämpimästi haluan kiittää kaikkia kollegoita eh, puheenvuorosta. Niin kuin herra Karas totesi, voin itsekin todeta, haluamme tämän rahaston, haluamme tämän aikataulun ja haluamme sitä kiinni pitää ja haluamme tuloksen, joka ei ole mikään EPP plussa, vaan todellakin ihan uusi hanke, johon toivottavasti sitten jokainen voi panostaa ja josta kansalaiset parhaalla mahdollisella tavalla voivat hyötyä. Kiitoksia, herra Bulman. Fernandes. Monsieur le Président, sur la question du... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tästä rahoituskysymyksestä sehän on kaikkein vaikein parlamentti, eli me ehdotimme näitä sanoja peruuttamaton ja ehdoton takuiden osalta. Me haluamme uskottavuutta, me puolustamme uskottavuutta, ettei koskaan ole kuulleet meidän sanomaan mitään, mikä voisi, us, mikä voisi kyseenalaistaa uskottavuuden. Mutta meidän on pidettävä varamme. Jos joku tulee nyt sanomaan, että meidän kantamme voi olla jotenkin säikäyttävää ja voi vähentää uskottavuutta, niin pitäkäämme varamme, koska sehän tarkoittaa sitä, että komission ehdotus voi säikäyttää tai voi vähentää uskottavuutta. Mitä tällä oikein tarkoitan? Komission ehdotuksessa ainoastaan vähennetään sitoumuksia 3,3 eh, horisontti 20 ja 2,7 verkkojen Eurooppa-välineestä. Tämän jälkeen joka vuosi näin tehdään tämä takuurahasto. Meillähän on tämä äh, rahoituslausunto Financial Statement, joka ei ole sitova eikä pakollinen, ja johon tämä perustuu. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että olkoon lopullinen kanta mikä tahansa, niin meidän on vuosittain rakennettava tämä takurahasto. Tuohon financial statementiin voidaan laittaa ihan mitä halutaan, mutta parlamentilla on aina mahdollisuus muuttaa tilannetta. Tietenkin komission ehdotus eh, ei ole mikään katastrofi. Kyllähän mekin joka vuosi voimme joustavuus välineiden kautta toimia. Voimme jopa 10 prosentilla tai vähentää tai lisätä ohjelmia. Kyllä me voimme näitä muuttaa tietenkin neuvoston kanssa siis. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sanotaan, että jokin ehdotus voi vaarantaa perussopimuksen, niin tämähän on hyvin vaarallista koska sehän tarkoittaisi myös sitä, että komission ehdotus kyseenalaistaa perussopimukset. Voitaisiin jopa puhuta, puhua näistä joustavuuden kahdesta miljardista. Eivät ne ole yhtään missään täällä asetuksessa. Yksi se on myös nimittäin tässä sanottava. Lainsäätäjä viranomainen ei voi sanoa budjettivallan säätäjälle, kuinka näitä joustavuusvälineitä voidaan käyttää tai missä järjestyksessä nämä välineet ovat. Me haluamme tämän rahaston, me haluamme sen kesäkuussa, haluamme uskottavan rahaston, jotta se voisi menestyä. Meillä on yhteinen tavoite. Me kaikki haluamme että loppupeleissä vähennettäisiin vaikutuksia näihin hankkeisiin, joita me pidämme tärkeänä, eli Horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa-väline. Ja olemme sitten tätä varten tekemässä ehdotuksia. Yhdessä ehdotuksessa tehdä, sanotaan jopa niin, että takuurahasto voitaisiin rakentaa paitsi vuonna 2014-2020, niin myös sen jälkeen. Koska yksi asia täällä on aivan selvä ja sen pitäisi olla mielessämme aina. Nimittäin takuurahasto ulottuu vuoden 2020 yläpuolelle ja kauemmas. Kyllä meillä on täällä ratkaisuja ja ehdotuksia, joilla voitaisiin vähentää vaikutuksia. Tietenkin monivuotisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelu vuonna 2017 on yksi mahdollisuus ja tilaisuus. Sitten näistä muista kysymyksistä haluaisin kiittää jäseniä heidän tekemistään työstä nämä 2730 tarkistusta on aika selkeä viesti. Me haluamme rahaston, jota, haluamme rahaston, mutta sitä on parannettava ja se on meidän tehtävänämme. Demokraattinen oikeutus sitä edellyttää. Me haluamme parantaa tekstiä ja näinhän tämä aina on ja näin tämä tulee aina olemaan. Haluamme rahaston, joka on uusi mahdollisuus, joka on uusi rahasto. Se on haaste alueille, se on haaste tutkimukselle, se on kaikille haaste. Yhdestä asiasta, yhdestä tärkeästä asiasta emme ole vielä puhuneet, nimittäin investointineuvontakeskuksesta. Haluamme, että se olisi ilmoinen, ilmainen niin, että kaikkiin köyhimmätkin alueet voisivat hankkeitaan rakentaa. Sitten tämä poliitisoitumisen estäminen, se on varmasti selvä asia. Pitää katsoa, kuinka saamme tämän ajatuksen tuonne johtokunnan ja investointikomitean tasolle toteutumaan ja myös näihin, myös huomioida nämä delegoidut säädökset. Meidän on kaikkea tätä vielä pohdittava. On selvää, että puolustamme täällä täydentävyysperiaatetta. Me haluamme tämän rahaston, koska se on täydentävä. Tarvitsemme investointeja, tarvitsemme kasvua. Tämän työn tulemme viemään loppuun asti. Kansalaiset ansaitsevat Euroopan, jossa on kasvua ja työpaikkoja. He luottavat jäseniinsä ja parlamentti tässä hoitaa tehtävänsä. Kiitoksia. Porteja. Eh. Kiitoksia, kiitoksia esittelijöille. Luottamusta tarvitaan. Toivottavasti jo jäsenvaltiotkin osoittavat luottamuksen ja hyväksyvät, että loppujen lopuksi voitot voitaisiin sitten palauttaa tuonne takuurahaston rakentamisen. Roberto Gualtieri saa vielä Thank you. Kiitos. Tämä kokous on ollut oikein hyödyllinen ja rakentava. Paitsi, että on ollut komission kannalta sellainen puheenvuoro täällä, jota en pidä kovinkaan rakentavana ja nyt ei pitäisi artiklaa 310 lähteä liian luovasti tulkitsemaan sopimusta. Mehän tiedämme, miten se on laadittu ja mitä se tarkoittaa, mutta ymmärrän kuitenkin täällä on kovasti eh, ponnistuksia, jotta voitaisiin päästä eh, kestävään ja oikea-aikaisen Junckerin suunnitelmaan. Minusta oli hyvä kuulla, että puheenvuorot tekevät selväksi sen, että tarvitaan hyvä tekninen pohja tälle hankkeelle ja myös täydentävyys. Eli tarvitaan sellaisia investointeja, joita ei olisi muuten saatu ilman takuita, niin kyllä tämä on mahdollista, niin kuin edustaja Lund sanoi. Ja mitä tulee sitten politisointiin, toivottavasti komissio ei nyt tarkoittanut tässä sitä, että pankki, mm, kriisiratkaisu elin, joka kokoontui mm, äskettäin ja joka on täältä valittu, mutta tuskinpa kuitenkaan voida katsoa, että tämä on poliittisia nimityksiä ja parlamentin kanssa tämä on täysin selkeä asia. Jos ajatellaan delegoituja säädöksiä, no nehän on delegoitu komissiolle sen sijaan, että laitettaisiin asetuksen mitään. Tällä tavoin pyritään silläkin välttämään politisointi, eli me lähdemme juuri tälle tielle, haluamme tehdä eron lainsäätäjän ja toimenpanijan välille. Haluamme delegoida teille paljon kaikenlaista sen sijaan, että laittaisin kaikki täsmästi tuonne asetukseen, koska haluamme välttää tämän politisoitumisen. Mutta varmasti esittelijä tämän keskustelun pohjalta voi tehdä erinomaista työtä ja suhtaudun täysin luottoisesti siihen, että saamme oikein tehokkaan Junckerin suunnitelman eh, täytäntöön jo tämän vuoden toisella puoliskolla. Ah, je les propos que Roberto Galtieri vient. Olen aivan yhtä mieltä Roberto Galtierin kanssa. Tämä oli erittäin hyvä kokous. Nyt meidän on saatava teksti kasaan niin, että tämä investointisuunnitelma olisi tehokas ja se saataisiin käyntiin syksyllä. Luottamus on aivan välttämätöntä. Meidän on todella vedottava jäsenvaltioihin niin, että jäsenvaltiot antaisivat meille vähän joustavuutta tässä rahoituskysymyksissä ja varmastikin on loppuvuodesta pohdittava sitä, voitaisiinko osa näistä ylijäämistä, koska joka vuosihan ylijäämiä on, että jos näistä ylijäämistä voitaisiin rakentaa tätä takuurahastoa tekemättä vahinkoa monivuotiselle rahoituskehykselle. Jo tänään iltapäivällä esittelijät kokoontuvat esittelijöiden kanssa ja ryhtyvät sorvaamaan kompromissitarkistuksia 13.30 kokoontuminen, niin sitten seuraava yhteinen valiokunta, kokous, Ekon budjettivaliokuntien kokous on ohjelmoitu tuonne 24. Kiitoksia osallistumisesta ja luottakaamme kykyymme saada aikaan tehokas teksti. Kiitoksia. Kokous on päättynyt.